If you could leave quietly, we're going to begin. Voisitteko poistua vähän hiljaisemmin, koska me aloitamme live-valiokunnan kokouksen. Meillä on nyt mahdollisuus kuulla mietintöluonnoksesta, joka koskee unionin uudelleen sijoittamisohjelmaa. Esittelijänä on Maalin Björk. Tällä pyritään varmistamaan turvallinen ja laillinen pääsy EU-hun humanitaarisista syistä ja uudelleen sijoittamisesta. Tässä säädösehdotuksessa pyritään luomaan unionin uudelleen sijoittamisohjelma, jotta voidaan parantaa unionin politiikkaa tällä alalla. Nyt jos saisimme tänne hiljaisuutta, niin voisin pyytää esittelijää esittelemään tämän aiheen. Hyvät kollegat, jos aiotte poistua salista, niin tehkää se hiljaisesti. Maalin, ole hyvä. Sinulla on nyt puheenvuoro. I will just wait until people have maybe... Kiitos. Odotan, kun ihmiset ovat ehkä lähteneet salista hiljaisesti. A few seconds, I think. No, muutama sekunti voidaan tässä odotella varmaankin. Keep pausing, people keep leaving okay, slowly. That's so. the only... Ehkä ihmiset tässä nyt lähtevät pikkuhiljaa. Um. Selvä, aloitetaan sitten. No ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, oikeusasiantuntijoita, asiantuntijoita kentällä ja tietysti sihteeristöä, henkilökuntaa yhteistyöstä minun ja tiimini kanssa. Ja jos puhutaan yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä, jota arvioidaan tällä hetkellä, siihen kuuluu eri osatekijöitä, kuten vastuunjako Odotan, kun on vähän hiljaisempaa. Kollegan, teillä on varmaankin hyvin tärkeitä keskusteluja siellä, mutta esittelijä on nyt täällä puhumassa unionin uudelleensijoittamisohjelmaa koskevasta mietinnöstä ja se on tärkeää, joten voisitteko ottaa hiljaisuutta? kollegat eivät tärkeintä kuulleet, eli kun kiitin oikeudellisia asiantuntijoita, varjoesittelijöitä, kentällä asiantuntijoita, myös sihteeristöä, joka on auttanut ja tukenut minua ja tiimini työssä. Yhteinen turvapaikkapolitiikka, jota arvioidaan tällä hetkellä, koska käsittää monia osatekijöitä, mutta kuten kaikki tiedätte, niin on aukko, kun puhutaan turvallisesta, turvallisesta väylystä Eurooppaan. Se, että tarvitaan enemmän turvallisia laillisia väyliä, niin sitä on vaadittu monissa päätöslauselmissa parlamentista, komissiosta, Euroopan neuvostosta, UNHCR, ihmisoikeusvaltuutettu ja myöskin ihmisoikeus huippukokous New Yorkissa otti erityisesti sen esille. Sanoisin, että tämä on tilanne ja nyt meillä on mahdollisuus se tehdä. Ja uudelleen sijoittamisessa on tietysti samoja piirteitä kuin muissa väylissä, niin sen ei pitäisi korvata muita laillisia väyliä, kuten humanitaariset viisumit, laajennettu perheen yhdistäminen ja humanitaariset eh, maahanpääsyn ohjelmat. UNHCR siis perustettiin 50, vuonna 50 toisen maailmansodan jälkeen auttamaan monia kotinsa, miljoonia kotinsa menettäneitä. Kaikki tiedätte nämä asiat, mutta on tärkeää sanoa, koska kuten ehdotuksesta näette, niin olen keskittynyt UNHCRään enemmän kuin komission alkuperäisessä esityksessä. UNHCRn mandaatti tulee yleiskokoukselta lähteä uudelleen sijoittamiseen yhtenä mahdollisuutena. Siis uudelleen sijoittaminen tapahtuu, kun kaksi muuta ratkaisua on käytetty loppuun. Vaihtoinen paluu tai sitten paikallinen integrointi isäntämaahan. Ja sen jälkeen UNHCR. Uudelleen sijoittaminen on väline antaa suojelua ja kestävä ratkaisu pakolaisille maissa, joissa on suuria pakolaismääriä. Tavoitteeni on ollut kahtalainen. Yllä pitää humanitaarinen olemus ja kasvattaa ja vahventaa uudelleen sijoittamispyrkimyksiä EU-ssa. Tämä on tarkoittanut mukautuksia tavoitteisiin ja menettelyihin komission ehdotukseen verrattuna unionikehykseksi. ja myöskin koskien maantieteellisiä prioriteetteja ja painopisteitä. Prioriteettina on sanotaan kehys, joka toimii kentällä tavoitteiden mielessä menettelyjen soveltamisalan puolesta tuon sen lähemmäksi olemassa olevia menestyksekkäitä uudelleensijoituskäytäntöjä jäsenvaltioissa, jotka ovat olleet mukana myös eh, ehdotuksen luonnostelussa, mikä tarkoittaa, että UNHCRn rooli pääinstituutiona, joka toimii jäsenvaltioiden kanssa, varmistetaan. Se ei tarkoita, ei muut voisi toimia, vaan sillä keskitytään uudelleen sitä, mikä toimii kentällä. Ja silloin saadaan takeet ja välttää ka- kaksinker- kaksinkertaista työtä. Olen myös äh, lisännyt sinne sanamuodon, joka tuo uudelleen sijoittamisen takaisin humanitaariseen olemukseensa ja ottaa huomioon kestävän ratkaisun, eli kieli ja määritelmä tullut lähempänä UNHCR-kielen käyttöä. Se tarkoittaa myös, että maantieteelliset painopisteet pitäisi perustaa UNHCRn sitten tarpeisiin tämä onkin pääväline, joka meillä on, arvioida, että missä uudelleen sijoittamista erityisesti tarvitaan. Se on myös tapa varmistaa se, että on globaali relevanssi EUn uudelleen sijoittamiskehyksellä. Myöskin ehdollisuus takaisinottosopimuksessa ja rajavalvonnasta on korvattu sillä, että uudelleen sijoittamista käytetään strategisesti, siis että alueella helpotetaan painetta. Ja on todellakin mahdollisuus käyttää uudelleen sijoittamista saavuttaa myös muita tavoitteita. Ja tavoitteena pitäisi olla luoda kestäviä ratkaisuja useammille ihmisille jopa ja parantaa pakolaisten asemaa ja suojelua hyväksyttävyyskriteeriä on mukautettuna, että sitten UNHCRn kategorioiden mukaisesti enemmän. Myöskin poissulkemiskriteeriä on muutettu Geneven yleissopimuksen mukaisiksi. Halutaan varmistaa, että kehys toimisi kentällä ja että se oli tietysti kansainvälisen oikeuden mukainen. Tarpeettomat kriteerit kuten laittomasti rajat ylittämien rankaiseminen viidellä vuodella, niin siinä ei oikeasti kunnioiteta turvapaikkahakuoikeutta rakenteen mielessä sitten kehykselle. Vuosittaisen kolmikantakonsultoinnin rooli sijoidelleen sijoittamisessa. Se on oikeastaan kokouksen nimi, jossa kansalaisjärjestöt, valtiot ja OCR koordinoivat toimiaan. Ehdotukseni on, että EUn korkean tason komitea olisi mukana, se parantaisi globaalia relevanssia, se olisi paremmin mukana globaaleissa pyrkimyksissä ja EUsta tulisi tärkeä panoksen antaja. Ottaen huomioon globaalit uudelleen sijoittamistarpeet kehys, kuten näette myöhemmin, sen pitäisi olla kahden vuoden suunnitelma vuoden sijaan, koska se helpottaisi suunnittelua sekä globaalisti että jäsenvaltioissa. Toinen tavoitteeni mietinnössä on kasvattaa lisätä ponnistuksia. Se on konkreettinen ehdotus laillisista väylistä. Siinä pitää olla kunnianhimoinen. Uudelleen sijoittumistarpeet ovat paikallisesti lisääntyneet, mutta kun ottaa huomioon Trumpin hallinnon, niin uudelleen sijoittumispaikoissa on ollut merkittävä vähennys. EUlla on siis paljon tehtävää, siis parantaa toimia ja tulla muiden toimijoiden sijaan. Ja sen valtiot ovat Jotkut jäsenvaltiot ovat osoittaneet haluttomuutta luoda tarpeeksi laillisia väyliä tulla alueelle. Ja me kaikki tiedämme, että ihmiset edelleen lähtevät turvattomille matkoille. Siellä on paljon menetetty henkiä. Luotetaan salakuljetusverkostoihin. Realiteetti on se, että kehys saa merkityksensä vain, jos se on luvuiltaan uskottava. Eli ehdotus on se, että kehyksen tavoitteena olisi 25 prosentin uudelleen sijoittaminen globaalista tarpeesta. UNHCR ja sen kumppanien identifioiminen se tarkoittaisi 2017 konkreettisessa mielessä noin 250 000 ihmistä. Tietysti EU sen voi saavuttaa. jäsenvaltiokohtainen osallistuminen, jäsenvaltioiden osallistuminen asetukseen on edelleen vapaaehtoista, myös minunkin ehdotuksessani. Osaltaan halutaan varmistaa, että ei jumiteta, vaan päästään eteenpäin kunnianhimoisia toimivan järjestelmän kanssa EU-tasolla, mutta pidemmällä aikavälillä tietysti. En minäkään näe, että jäsenvaltiot voisivat valita, että he ovat osana vain, vain osassa turvapaikkajärjestelmää. Esimerkiksi rajavalvonnassa, kun samaan aikaan eivät antaisi panostaa uudelleen sijoittamiseen ja turvallisiin laillisiin väyliin. Sen lisäksi, kun puhutaan kansallisesta ohjelmista ja sen suhteesta EU-ohjelmiin, pääpointtina on lisätä kannusteita jäsenvaltioille tehdä enemmän uudelleen sijoittamisessa. Ne jäsenvaltiot, joilla on jo menestyksekkäitä ohjelmia, niitä pitäisi rohkaista jatkamaan ja laajentamaan, ehkä myös lisäämään osallistumistaan EU-kehykseen. Jäsenvaltiot, joilla on vähän tai ei ollenkaan kokemusta, niiden täytyy saada aikaan vakaat rakenteet, joilla pääsee alkuun. Siihen kuuluisi parhaiden käytäntöjen vaihtoa muiden jäsenvaltioiden kanssa, operationaalista teknistä tukea mukaan lukien EUn turvapaikkavirastolta, jota ollaan perustamassa. Ja jos EU-kehys uudelleen sijoittamiselle ottaa mukaan tai eh, lannista jäsenvaltioiden toimijalle, niin se ei ole hyvä tie eteenpäin. On kuitenkin vakuuttunut, että jäsenvaltiot haluavat yhdistää voimia, haluavat osallistua toimivaan EU-ohjelmaan. Ja jäsenvaltioiden osallistuminen on ilmeistä, kun otetaan huomioon laatu- ja menestysohjelmassa. Samaan aikaan on selvää, että täytyy saada kannusteita osallistua jäsenvaltioille ja kahden tavoitteen tasapaino vuoksi ehdotetaan, että jäsenvaltiot saavat sen 6000 euroa per sijoitettu ja sitten saavat korotetun 10 000 euron määrän, jos sijoittavat unionin kehyksessä. Toinen asia, jonka näette mietinnöstä, on oleskelustatus. Jos tarjotaan turvallinen väylä, sitten sijoitetaan jonnekin muualle, tuodaan Eurooppaan asti, ja sitten on vastuu pitkäaikaiselle suunnitelmalle, ja perusta sille on tietysti pysyvä oleskelulupa. Sitten on tärkeää, että voidaan tarjota suotuisemmat ehdot kuin mistä tällä hetkellä neuvotellaan aseman määrittelyä koskevassa asetuksessa, mutta jos näin voidaan tehdä, niin olen ehdottanut, että jäsenvaltiot voivat antaa lupia pysyvästi, niin kuin viitataan eh, artiklassa 13 pitkään olen oleskelleiden eh, pitkään oleskelleita koskevassa direktiivissä menettelytavoista. Olen ottanut käyttöön hätämenettelyn. UNHCR on tällaista kovasti vaatinut. Se ei koske monia ihmisiä, mutta se on kovin tärkeä silloin, kun sitä tarvitaan kahdesta menettelystä, kun puhutaan, jotka ehdotuksessa jo ovat. Pika ja tavallinen, olen pitänyt ne joidenkin muutosten kerran. Tavanomassa menettelyssä olen selventänyt eh, eri vaiheita uudelleen sijoittamisesta, kun tuli monia kysymyksiä siitä, että miten tämä oikeasti toimisi. Tunnistaminen, tapausten välittäminen ja niin edelleen. Ja kuten mainitsin aiemmin, UNHCRn rooli tässä pääinstituutiona on otettu selkeästi esille. Jotta voidaan antaa suotuisampia, suotuisampia oleskelulupia mainittu tässä. Puhuja puhui liian nopeasti äh, eh, simultaanitulkkaukselle, mutta teemme tietysti parhaamme. Lukee tekstiä suoraan paperista kuten myöskin eh, joustavuus jäsenvaltioille ovat olleet ohjevia periaatteita. Tietojen säilyttäminen sille ehdotetaan sen jälkeen, kun positiivinen päätös on tehnyt. Uuden sijoittamisprosessille ei ole tarpeen, että äh, tietoja kerätään ennen päätöstä. Tällä tavalla vältetään se, että luodaan tarpeetonta hallintorajoitetta jäsenvaltiolle tai HNHCRlle tai kenellekään muulle virastolle. Tai luodaan mahdollisille edunsaajille äh, vääriä odotuksia pikamenettelyssä ehdotan, että valtiolle pitää antaa mahdollisuus antaa pakolaisasema, jos löydetään perustelut tehdä niin menettelyn aikarajoissa. Tässä mielessä joustavuuden edelleen pidän siellä, jonka menettely antaa mahdollisuuden mahdollisuudensa jäsenvaltiolle äh, tarpeen, jotta on kannusti sitä käyttää, mutta mitään äh, lähtökohtaista asemaa en liitä tähän. Sitten sisäisesti siirtymään joutuneet. Tästä on ollut huolia, mutta olen pitänyt sisäisesti siirtymään joutuneen äh, mukana. Ja heidän lukumääränsä kasvaa ja on selkeä, että kansainvälinen yhteisön täytyy löytää rakenteet ja menettelyt tukemaan myöskin sisäisesti siirtymään joutuneita. Meidän varjoesittelyiden kanssa tutkin, että millaiselta tällainen menettelytapa voisi näyttää. Päätän tähän ja odotan kovasti mielipiteitä ja kommentteja varjoesittelijöiltä ja yhteistyötä koko valiokunnan kanssa asiassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Mä olin tästä työstä varjoesittelijöiden kanssa. Jos muutkin haluavat vielä puhua, niin voisitte ilmoittautua, että saamme vastauksia kaikista ryhmistä. No, sinä olet ainakin siellä ja siis EPP on paikalla ja nyt aloitamme varjoesittelijöistä e- ja EPP-ryhmästä Dias de Mera. Yes, señor presidente. Y mucha... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Malinille tästä työstä. Aivan ensiksi haluaisin esittää täsmennyksen, joka, joka liittyy espanjan kielen tulkkikoppiin. Tämä ei koske nyt ollenkaan englannin kieltä. Täällä e- espanjan kielellä on käytetty usean kertaan ja järjestelmällisesti sanaa, joka tarkoittaa sisäisiä siirtoja, mutta siitähän me emme nyt puhu, vaan puhumme uudelleen sijoittamisesta. Ja ihan nöyrästi haluaisin nyt pedagogisesti selittää tämän eron. Sisäiset siirrot koskevat sitä, että eh, jo Euroopan unionin sisällä siirretään eh, solidaarisesti näitä henkilöitä eri maihin, kun taas uudelleen sijoittaminen koskee sitä, että Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia eh, sijoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Ja tämä on mallin mietinnön aiheena, siis tämä uudelleen sijoittaminen, käytännössä kiintiöpakolaiset. Tarkoituksena on taata järjestelmä, joka olisi ihmisarvoinen, humanitaarinen ja turvallinen. Tämähän on tämä koko asian ydin. Sitten sisällöstä. Haluaisin kiittää esittelijää tästä oikein hyvästä työstä. Olen sitä mieltä, että unionille tärkeintä on se, että saamme aikaan tehokkaan uudelleen sijoittamisen järjestelmän, joka on realistinen ja erityisesti solidaarinen. Kuten kaikki tietävät, Euroopalla on 23,8 prosenttia maailmanlaajuista BKTstä. OECDn tietojen mukaan kuitenkin otamme vastaan vain noin 8 prosenttia maailman pakolaisista. Kuten puheenjohtaja tietää, meillä oli etuoikeus matkustaa Kanadaan ja nähdä siellä aivan etulinjassa, kuinka onnistunut uudelleensijoittamisohjelma heillä siellä on. Kuten Malin pyrkii mietinnössä tässä annetaan UNHCRlle hyvin merkittävä rooli. Sehän onkin aivan keskeinen pelinappula tässä asiassa. Ja meidän eurooppalaisen olisi myös syytä katsoa sitten, kuinka tärkeää olisi kansalaisyhteiskunnan tekemä sponsorointitoiminta ja yksityisten toimijoiden äh, rooli uudelleen sijoittamiskysymyksessä. Tämä on varmasti yksi niistä seitsemästä aloitteesta, jotka lainsäädäntöalalla on äh, annettu äh, pakolaisen turvapaikka-asioiden järjestämiseksi. Malin on korostanut paljon hätämenettelyä, kirjallista menettelyä. Ja kuten Malinkin on äh, samaa mieltä, minustakin on aivan naurettavaa, että, että neljää kuukautta pidettäisiin jonkinlaisena kiireellisenä menettelynä. Jos neljä kuukautta odotetaan, niin, niin kiireellinen tapaus saattaa olla jo äh, kuollut ja kuopattu, joten en minä tällaista neljää kuukautta voi hyväksyä. Tarvitaan toki tasapainoa, siihen esittelijä on pyrkinytkin kannustaakseen jäsenvaltioita hyödyntämään unionin uudellisijoittamisjärjestelmää ja myös kansallista järjestelmää omalle mallini niin on hyvin tärkeä tämä myös kansallinen ulottuvuus. Meillä on miljoonia espanjankielisiä veljiä ja sisaria, jotka kärsivät tuolla toisella puolella Atlanttia. 89 tar- rakentavaa tarkistusta aion esittää Mari, Malin sinulle ja, ja voit täysin luottaa minun yhteistyöhöni. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Thanks for pointing out also. Kiitos oikein paljon ja ihan hyvä tarkentaa noita käsitteitä sisäisistä siirroista ja uudelleen sijoittamisesta, jos siellä jotakin epäselvyyksiä esimerkiksi tulkkauksessa on. Ja me olemme nähneet joitakin malleja tietyistä, tiettyjen valtuuskuntien esittäminä, joita voitaisiin ehkä jakaa haluaisin, että tällä aiheella olisi vähän enemmän käsittelyaikaa. En tiedä, miksi tässä on vain 45 minuuttia ja olisi hyvä, että kollegat kuitenkin pysyisivät puheen, jossa SND ei ole paikalla. Vai puhuuko Birgit ehkä Kaati Pirin sijasta. Voitte päättää keskenänne. Minä voin ihan lyhyesti sanoa vain yhden lauseen. Aivan yleisesti haluaisin sanoa, että olen hieman yllättynyt siitä, että uudelleen sijoittamisesta tarvitsee puhua. Jos haluaa suojelua Euroopan unionilta, ja totta kai silloin tulee sellaisesta maasta, joita varten meillä ei ole viisumivapautta, niin silloinhan ainut mahdollisuus on tulla laittomasti, ja se ei ole rikos, vaikkakin jotkut pitävät sitä sellaisena. Eli jos haluaa jonkinlaisen varmuuden siitä, kuka sieltä tulee, ja jos todella halutaan auttaa ihmisiä, pakenemaan kidutusta ja sotarikoksia ja vainoa, niin silloin tämä täytyy tehdä uudelleen sijoittamisen kautta. Se, tai sitten kun jäsenvaltiot puhuvat siitä, että haluamme vain oikeita turvapaikanhakijoita, jotka todella tarvitsevat suojelua, niin miksi sitten puhutaan edes uudelleen sijoittamisesta? Ihmiset saattavat olla omassa maassaan todella hankalissa olosuhteissa, mutta voitaisiin vähän ehkäistä eh, ikäviä asioita, kuten ihmissalakuljetuksia, jos raottaisimme hieman oveamme tänne päin. En ole nyt ihan kovin optimistinen, mutta toivon, että jäsenvaltiot ymmärtävät tämän olevan todella hyvä tapa toimia humanitaarisesti vastuullisesti ja antaa suojelua sellaisille ihmisille, jotka kärsivät poliittisesta vainosta, syrjinnästä, kidutuksesta ja myönnetään se, että nämä ihmiset todella tulevat hakemaan suojaa. Minä haluaisin nähdä, millaisia argumentteja jäsenvaltiot esittävät, jos ne vastustavat tätä ajatusta – Uudelleen sijoittaminen ei tietenkään ole ainut ratkaisu. Totta kai ihmisiä eh, tulee aina ovillemme koputtelemaan ja joissakin kolmansissa maissa on erityisen huonot olot ja uudelleen sijoittamisohjelma on yksi osa turvapaikkajärjestelmää. Toivottavasti jäsenvaltiot lähtevät siihen mukaan. Kiitos. Täällä on nyt kaksi SNDn kollegaa ja menin hieman sekaisin tässä, mutta voisitteko nyt puhua hyvin lyhyesti, niin saatte sitten toisen puoliskon tästä SNDn kannasta esiteltyä. Lyhyesti vain. Ajattelinkin tässä syöksyä Panama-komitean kokouksen. Se usein sattuu samaan aikaan live-valiokunnan kokouksen kanssa, mutta haluaisin nyt todella puhua miettiä mietinnön esittelijöille. Oikeastaan odottelin varjoesittelijöiden puheenvuoroja, mutta onneksi täällä nyt ei ole varjoesittelijöitä raportoimassa. Voin toki var- va- vahvistaa, että teemme yhteistyötä kanssasi tärkeissä asioissa, kuten humanitaariset viisumit. En ole varjoesittelijä tässä, mutta olen esittelijä tuossa viisumisääntelykysymyksessä ja olisikin tärkeää muistaa se, että, että riippumatta näistä teknisistä kysymyksistä ja aloitteiden hyväksymisestä asiassa, niin meidän on mentävä nyt poliittiselle tasolle. Meidän on nyt poliittisesti maastattava eh, neuvosto, neuv- otettava vastaan neuvoston vaatimukset. Miksi me nyt tarkastelimme uudelleen koko tätä viime kaudella hyväksymäämme pakettia koskien uudelleen sijoittamista, koska neuvosto käyttäytyy huonosti, koska neuvosto ei pidä kiinni siitä, taikka ei neuvosto, vaan jäsenvaltiot, hallitukset ja jäsenvaltioiden hallitukset eivät noudata lakia. Uudelleen Asioita ei ole täytäntöön pantu. Meillä on ollut ohjelmia ja päätöksiä ja niitä ei ole täytäntöön pantu. Tämä on se syy, miksi nyt tarkastelemme koko pakettia uudelleen sijoittamissysteemit eivät tunne, eivät toimi, eivät myöskään sisäiset siirrot, joten meidän nyt, nyt mentävä poliittiseksi. Beside, beside framing up, uh... Tämän lisäksi, jos meillä nyt on Euroopan parlamentin kantaa muotoillaan lainsäädännöstä menettelyssä, niin meidän on strategisesti mentävä eteenpäin ja, ja rohkeasti taisteltava äh, lopullisessa vaiheessa lainsäädäntöä, eli tuossa kolmikantaneuvottelussa siellä lopullisessa hyväksymisessä. Meidän on to, nyt saada, saatava todella kunnon lakia, josta, jota hallitukset ja jäsenvaltiot noudattavat. Stevens. Kiitos oikein paljon. Sitten ecr esittelee Helga Stevenson. Thank you, Chair. Colleagues, I would... Kiitos puheenjohtaja kollegat. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, jota tähän asti on tehty. Näen, että on monia tarkistuksia, 125. Ei ole ollut aikaa käydä niitä kaikkia vielä läpi. Ja tässä vaiheessa on vaikea sanoa, koska en ole niitä kaikkia lukenut, mutta odotan kyllä rakentavaa ja yhteistyörikasta konsultaatiota varjoesittelijäkokouksissa. Toivon, että ehdotusta ei muuteta liikaa. Tietysti pieniä mukautuksia tarvitaan, mutta perustasolla mielestäni ehdotus näyttää hyvältä, mutta täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että pitäisi välttää päällekkäistä työtä UNHCR kanssa. Meillä on rajoitetut resurssit kuten kaikille, joten niitä pitäisi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Mekin olemme sitä mieltä, että on tärkeää yrittää saada maksimimäärä ihmisiä, jotka voidaan uudelleen sijoittaa tietyssä ajassa. Se on kuitenkin tärkeää, jotta saadaan julkinen tuki, niin täytyy kuitenkin ajatella realistisella tasolla. Kiitos oikein paljon sitä Aldesta, Cecilia Wikström. Very much. Kiitoksia. Edustan täällä Louis Michelia, joka varjoesittelee tässä asiassa. Ja yritän tästä syystä esittää tämän asian ranskaksi. Edustaja Michel haluaisi siis kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksestaan ja hänen hyvin rakentavasta asenteestaan varjoesittelijöitä kohtaan. Tähän mennessä hän on osoittanut selkeää halua ja saada aikaan lisäarvoa tälle ehdotukselle. Uudelleen sijoittaminen on yksi osa vastausta, jonka Euroopan unionin on annettava pakolaiskriisille. Louis Michel on siis luottavaisella mielin sen osalta, että voimme olla rakentavia ja kunnianhimoisia ja rakennamme järjestelmän, jossa jokainen ottaa kantakseen oman osansa vastuusta. Olen tyytyväinen työstä, joka on aloitettu Malin Björkin ja muiden varjoesittelyiden kanssa. Ja olen varma, että pääsemme loppupeleissä tekstiin, joka vastaa parlamentin vaatimuksia ehm, maahanmuuttokriisin alkamisesta alkaen. Eli toisin sanoen päästään aina vahvistamaan laillisia reittejä niille henkilöille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Kiitoksia puheenjohtaja. Oh, that's... Louis, Louis Michel would be proud. Louis Michel olisi hyvin ylpeä sinusta, Cecilia. Fantastista. No niin, sitten vihreät Judith ei ole paikalla. Salvia, puhutko sinä vihreiden puolesta? Eli meillä ei nyt ole vihreiden varjoesittelijä paikalla. Judith Sargentini olisi varjoesittelijä, mutta hän ei ole täällä. EFDDstä ei ole ketään paikalla ja niin edelleen. Eli nyt sitten kaikki muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, olkaapa hyvä. Aa, onhan täällä varjoesittelijä paikalla. Olet taas muuttanut hiustyyliäsi, niin en tunnistanut sinua. Ja oletko ajanut partasi? Tulit tänne ihan inkonjiitto, ei sinua edes tunnista. Nice, Mr. Priest. En minä halua olla tunnistettavissa ja muutankin tyyliä siksi joka viikko. Saat siis puheenvuoron. Intanto faccio miei complimenti. Kiitos, kiitos paljon. Minäkin haluaisin esitellä, kiittää esittelijää ja esittää muutamia huomioita oman ryhmäni nimissä. Tämän uudelleensijoittamisohjelman sijoittamisohjelman pitää jatkossakin olla humanitaarinen väline, jotta voidaan puuttua näihin muuttovirtoihin. Täytyy kun täytyy huomioida myös se, kuinka paljon rajoilla ihmisiä on. Tähän, tässä täytyy tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Meillä on suurta kokemusta tällä alalla ja meidän pitääkin huomioida nämä kokemukset ja ottaa niistä opiksi. Ja täytyy, viittaan tässä tietysti myös sopimukseen Turkin kanssa, jota täytyy noudattaa. Ja myös tämä esittelijän ehdottama hätämenettely tai kiireellinen menettely on hyvä asia, koska ihmiset ovat välittömässä vaarassa ja heitä täytyy auttaa. E, unionin täytyy ottaa huomioon globaalit tarpeet ja kantaa vastuunsa niistä tämän välineen kautta täytyy myös taata se, että parlamentti täysimääräisesti osallistuu tähän prosessiin ja perus, turvapaikkavirastolla on hyvin tärkeä asema tämän ohjelman toteuttamisessa ja me myös pidämme hyvin tärkeänä sitä, että meillä on virallinen edustus kolmansissa maissa. Ja lopuksi vielä olemme jakaa siitä, että tämän uudelleensijoittamisohjelman täytyy olla sopusoinnussa kaikkien nykyisten välineiden äh, kanssa. Esimerkiksi perheen yhdistämisvälinä on hyvin tärkeä. Ja jos nämä eivät ole sopusoinnussa keskenään, niin kansainvälisiä ja unionin äh, toimenpiteitä ei voida taata. Kiitos tästä. Very much, Mr. Thank you. Um, so now... Kiitos. Ja nyt sitten muut edustajat, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja tässä viimeinen puheenvuoro. El Marco Kiitoksia Euroopan unionin uudelleen sijoittamispuitteet ja kehys on tärkeä osa komission turvapaikkaehdotuksia. Meidän käsittääksemme tämä ehdotus perustuu lähinnä siihen, että ulko rajat ulkoistetaan, eli maksetaan kolmansille maille siitä, että he vahtivat Etelä-Euroopan rajoja. Uudelleen sijoittamisesta tulee näin ollen eh, yksi lauseke kyseistä sopimusta. Me maksamme siitä ja toiset sitten vartioivat meidän rajojamme ja, tai vievät, eh, kuljettavat näitä henkilöitä pois tai vankitsevat nämä maahanmuuttajat. Eli toivottavat Euroopan turvapaikkamaahanmuuttopolitiikkaa. ja maahanmuuttopolitiikkaa. Komission mukainen uudelleen sijoittaminen ei enää ole mikään humanitaarinen hätätoimi, vaan siitä tulee maahanmuuton valvonnan väline, joka liittyy sopimuksen kolmansien maiden kanssa, ja näin voidaan helpommin äh, viedä pois näitä henkilöitä. Suhtaudumme kriittisesti komission ehdotuksen. Haluaisin kiittää edustaja Björkiä hänen tekemästä työstä ja mietinnöstä, jossa tuodaan esiin joitakin näistä ongelmista. Ja hän itse totesi, että komission ehdotuksen mukaan ei voida mahdollista uudelleen sijoittamista henkilöille, jotka ovat laittomasti pyrkineet Euroopan unionin aikaisempien viiden vuoden aikana. Tämä ehdotus on täysin Geneven yleissopimuksen vastainen. Mietinnössään edustaja Mjörke korostaa, korostaa uudelleen sijoittamisen humanitaarista luonnetta. Sillä ei voida korvata muita saapumisreittejä ja laillisia väyliä, joita vaadimme, ja se on samoin sen kanssa, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi kannettava oma vastuunsa Tämä mietintö tekee selväksi sen, että uudelleen sijoittamista ei voida ehdollistaa Euroopan unionin kanssa tehtäviin sopimukseen, että siitä pitäisi tulla pysyvä oleskeluoikeus. Tässä on joitakin asioita, jotka halusin tuoda esiin koskien tätä mietintöä. Haluaisin vielä kiittää esittelijän Björkin tekemää työtä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Rad. Kiitos oikein paljon sitten edustaja Radek. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Европейския съюз има нужда... Kiitos, puheenjohtaja. Euroopan unioni tarvitsee pysyvän järjestelmän turvapaikkahakijoiden sijoittamista varten. Ja kyse on nimenomaan turvapaikanhakijoista, jotka tulevat unionin ulkopuolelta. Euroopan unioni rahoittaa pakolaisleirejä tavalla tai toisella. Ja samanaikaisesti otamme vastaan pakolaisia Syyriasta ja muista konfliktimaista. Täytyy olla sellaisia vastaanottokeskuksia, joihin otetaan vastaan vastaan. Kyse on nyt sellaisista keskuksista, jotka YK pakolaisasiain päävaltuutettu olisi valinnut ja pitäisi voida valita uudelleen sijoittamispaikka kaikkialta EUn alueelta, eli ei pelkästään kiinnittää huomioita niihin maihin, jotka sijaitsevat unionin ulkorajeilla. Jos henkilö hakee kansainvälistä suojelua, niin pitäisi varmistaa se, ettei hänen enää tarvitse lähteä vaaralliselle matkalle, vaan hän, hänellä on mahdollisuus jättää turvapaikkahakemus turvallisissa olosuhteissa. Ja myös näiden turvapaikanhakijoiden turvallisuusselvitys on tärkeä asia. Näin myös unionin kansalaiset tunsivat, tuntisivat olonsa turvallisemmaksi. Muutoin muut hyötyvät näistä turvapaikanhakijoista ja muista järjestelyistä. Samaan aikaan on hyvin vaikea yhtyä ehdotukseen siitä, että jäsenvaltioilla on oikeus jättää jät, poissulkea ihmiset, joilla pitäisi olla oikeus näihin järjestelyihin, tai että annetaan heti pitkäaikainen viisumi tai oleskelu. Tässä syrjittäisiin kolmannen maan turvapaikanhakijoita. Kiitos. Um, Kiitos ja sitten edustaja Dupré. Uh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. En esitä mitään yleishuomioita, koska olen hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä esittelijä jo sanoi. Ja vielä enemmän yhtä mieltä siitä, mitä hienosti ranskan kielellä kollegamme Cecilia Wikström Louis Michelin eh, sijaan tässä esitti, mutta kaksi huomiota. Yksi huomio ja yksi kysymys itse asiassa. Ensinnäkin olen budjettin osalta varjoesittelijä siis uudelleen sijoittamiskysymyksessä. Henkilökohtaisesti minulla on vaikeuksia ehdotuksesta, josta ryhmät vaikuttavat olevan yhtä mieltä, eli koskien näitä kansallisia ohjelmia, niiden osalta edelleen voittaisiin käyttää tätä 6000 euron summaa henkilöä kohti ja 10 000 tulisi sitten Euroopan unionin ohjelmasta Hyvä puheenjohtaja, minusta tässä on periaatteellinen kysymys. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että Euroopan määrärahoja käytetään eh, tiettyjen operaatioiden rahoittamiseen, kun toimitaan EUn ohjelman puitteissa, mutta en ymmärrä, mistä syystä Euroopan määrärahoja pitäisi käyttää eh, täysin itsenäisesti jäsenvaltioiden sisällä, vaikka se on hyvää politiikkaa, mutta tämä on periaatteellinen kysymys. Onko niin, että Euroopan unionin budjetti budjettiin pitäisi rajoittaa niiden toimien rahoittamisen, joista Euroopan unioni päättää tai joita se johtaa. Tämä tuntuu minusta kysymykseltä, joka on, johon on vastattava. Toki jäsenvaltiot voivat vastata niin kuin haluavat, mutta Euroopan parlamentin osalta meillä pitäisi olla johdonmukainen lähestymistapa. Sitten toinen asia, Toimen myös viisumikysymyksessä varjoesittelijänä, ja minulla olisi yksi kysymys kun ajatellaan näitä henkilöitä, jotka uudelleen sijoitetaan, on käytetäänkö heihin samaa asiakirjaa kaikissa jäsenvaltioissa, niin tämä olisi eurooppalainen asiakirja vai jätetäänkö tämä asia kunkin jäsenvaltion hoidettavaksi niin, että he voivat määrittää, minkä asian kirjan avulla rajat voidaan ylittää ja kuinka kauan asiakirja olisi voimassa Minusta tuntuu siltä, että Euroopan unionin ohjelman puitteissa rahoitus määrärahat voidaan oikeuttaa, mutta myös asiakirjojen pitäisi olla samoja niin, että voitaisiin korostaa ohjelman eurooppalaista luonnetta. Kiitoksia vaan anteeksi, kun puhuin vähän pitkään. Not at all. I think if that... No, eipä ollenkaan. Ehkä tämä on nyt selvempi tämä kysymys budjetin kannalta. Kiitos siitä ja lopulta sitten vielä Maalin saa puheenvuoron. Mutta ennen sitä Jenarit Lennarts. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minä kerron tätä puhua lyhyesti. Kun tulin Brysseliin, minua yllätti kovin, että vain 14.28 oli itse asiassa lähtenyt uudelleen sijoitusohjelmiin, jotka olivat toiminnassa. Eli tarve EUn ohjelmalle on todellakin olemassa. Komission ehdotuksen osalta siinä on joitakin hyviä asioita. Kiitos myös esittelijälle työstä. Mietin vain, että miten toteutettava tämä kaikki on. Olemme nähneet, että uudelleen sijoittuminen on, sijoittaminen on vähän lisääntynyt, mutta innostus siihen jäsenvaltioissa ei ole kovin korkealla tasolla. Olen kyllä samaa mieltä, että ainahan on vaikea kysymys siitä, että pitääkö olla pakollista vai vapaaehtoista. Esittelijä valitsi vapaaehtoisuuden, mutta samaan aikaan otti tämän 250 000 uudelleen sijoittamisen tavoitteen. Olen sama varmaa, että onnistuuko yhdistelmä näistä kahdesta – Ehkä pitäisi tarkastella asioita, että se mitä halutetaan saavuttaa, niin että se olisi saavutettavissa. Myöskin kysymys siitä, että miten perheen yhdistäminen sopii uudelleen sijoittamisohjelmiin. Alankomaissa 2016 meillä oli noin 30 000 turvapaikkahakemusta ja 32 000 ihmistä tulivat turvallisten laillisten väylien kautta, yhdistämisen kautta, niin pitäisi arvostaa myös näitä laillisia väyliä. Tekstissä myös vertaillaan uudelleen sijoittamista vuodelta 2015. Se on tietysti myös vuosi, kun miljoonia ihmisiä tuli EU-hun laittomasti. Ja voisin kuvitella, että vaikka se nyt ei kaunista olekaan, että jäsenvaltiot, joilla oli suuria määriä pakolaisia, niin oli muita asioita mielessä kuin, että investointaisiin paljon uudelleensijoittamispolitiikkoihin. Ja ajattelen, että tässä mietinnössä ja komission ehdotuksessa on yhteys toisaalta uudelleensijoittamisen ja toisaalta sopimusten välillä laittomasta maahanmuutosta, niin se pitäisi olla siellä mukana. Ja viimeisenä sitten sitten BKT perusteella on laskettu, mutta ihan johdonmukaisuuden mielessä. Kun puhutaan EUn sijoittumismekanismista niin otetaan aina BKT 50 prosenttia ja väestö 50 prosenttia. Ehkä tämä olisi myös johdonmukaisempi tapa lähestyä uudelleensijoittumisohjelmia. Ja sen lisäksi pitäisi varmistaa, että ponnistus ei ole EU-tasolla, vaan globaalilla tasolla, koska kaikki mitä tässä ehdotetaan, vaikka se toimisi, niin se on sittenkin vain 25 prosenttia UNHCRn identifioimista ihmisistä ja EUnkin täytyy nyt löytää tapa puuttua tähän globaalilla tasolla YK-kehyksessä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki, jotka uudelleen sijoittamisen on UNHCRn toimesta tunnustettu, niin saavat jossain paikkansa maailmalla. Just... Kiitos oikein paljon, Jeroen. Me olemme jo jäljessä aikataulusta, mutta kyllä kuitenkin lyhyesti pyytäisin vielä kantaa puheenjohtajavaltiolta. Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja jäsenille. Ihan muutama sana meidän puoleltamme. Komissio arvostaa e, tukeanne Euroopan unionin uudelleen sijoittamiskehyksille kaiken kaikkiaan ja olemme yhtä mieltä tavoitteista, joita tähän kehykseen liittyy muiden eh, elementtien muassa, eh, jotka liittyvät uudelleen sijoittamiseen ehdotuksessa, on pohjana nykyinen eh, uudelleen sijoittamisjärjestelmä. Tämänpäiväisestä mietinnöstäkin nähdään, että kaksi kolmasosaa sovitusta määristä on jo uudelleen sijoitettu. 15 500 henkilöä on uudelleen sijoitettu järjestelmän alusta alkaen. Muutama asia vielä koskien sitä, mitä esitteli sanoi. Komissio on aivan yhtä mieltä siitä, että UNHCRn rooli on keskeinen uudelleen sijoittamisprosesseissa. Olemme oikein iloisia ja mielellämme teemme työtä eh, tämän asian parissa ja täsmennämme tätä asiaa vielä tekstissä selkeämmin, että tämä tehdään hyvin selväksi, että UNHCR on täysin välttämätön osa järjestelmää. Uudelleen sijoittaminen on merkittävä väline, jolla tarjotaan kansainvälistä suojelua. Tämä on ensimmäinen tavoitteemme mutta komissio uskoo myös, että uudelleen sijoittamista voitaisiin käyttää strategisesti niin, että rohkaistaisiin kolmansia maita lisäämään suojelu- ja vastaanottokapasiteettia ja niin, jotta saavutettaisiin myös globaali vastuun jakaminen YK niin julkilausumien mukaisesti. Uskomme siis, että uudelleen sijoittamista voitaisiin käyttää myös maahanmuuton parempaan ha- hallinnointiin ja ehdotuksemme e- artikla 4 mukaan tiettyjä asioita olisi tässä äh, otettava huomioon, kun puhutaan niiden alueiden ja maiden kanssa, joihin uudelleen sijoittamista olisi tehtävä. Uudelleen sijoittaminen on siis tärkeää kansainvälisen suojelun äh, kannalta, mutta ei ole olemassa mitään äh, yksilön subjektiivista oikeutta tulla uudelleen sijoitetuksi. Siksi onkin tärkeää, että uudelleen sijoittamisessa olisi laajemmat kriteerit kuin ne, mitkä on mukana Genevan yleissopimuksessa. Kun puhutaan poissulkemisesta tässä ehdotuksessa, niin emme, emme tarkoita, että suljettaisiin pois kansainvälistä suojelusta, vaan pois suljettaisiin eh, näistä uudelleensijoittamismahdollisuuksista. Esimerkiksi ottaen huomioon eh, uudelleensijoittamisen luonne, meidän mielestämme jäsenvaltiot voisivat eh, sulkea pois uudelleensijoittamista henkilöt, joiden osalta on Schengenin tietojärjestelmässä annettu varoitus tai kansallisissa, kansallisissa järjestelmissä voisi olla heitä koskeva varoitus koskien sisäänpääsyn estoa. Komissio uskoo myös, että puitteilla pitäisi, pitäisi pyrkiä kohti YK yleislaus, yle, niin, että varmistetaan laillisia väyliä maahanmuuttoa varten – mitä sitten tulee sitoviin uudelleen sijoittamisjärjestelmiin. Tämä ei ole ehkä järkevä, mutta ehdotamme, että meillä olisi enimmäisen yhtenäismäärä, josta sovitaan vuosittaisella pohjalla perustuen keskusteluihin, joita käydään tärkeimpien kumppaneiden välillä, mukaan lukien parlamentti. Budjettikysymyksistä komissio on aivan yhtä mieltä budjettivaliokunnan lausuntoluonnoksen uudelleen pitäisi olla kunnianhimoisia, pitäisi olla riittäviä resursseja EU-tasolla, joilla voidaan tukea jäsenvaltioita uudelleen Tämä edellyttää uudelleensijoittamiseen varattavia resursseja EUn budjettien kautta pitäisi tukea ainoastaan könttäsummien kautta tässä otetaan huomioon yhteiset menettelyt, yhteiset valintakriteerit ja poissulkemiskriteerit ja yhteiset rakenteet, jotka kehys tarjoaa. Jonkin verran budjettimäärärahoja on olemassa uuden sijoittamista varten myös kansallisten järjestelmien puitteissa, mutta se on näiden könttäsomien ulkopuolella. Voimme tukea kansallisia järjestelmiä tarjoamalla varoja jäsenvaltioiden esimerkiksi infrastruktuurin rakentamiseksi, jotta uudelleen sijoittaminen on mahdollista. Kun puhumme että puhumme EUn budjetin ja sijoittamiskehyksen, uudelleen sijoittamiskehyksen välistä linkistä. Edelleen johdonmukainen, johdonmukaisuus EUn yhteisen turvapaikkajärjestelmän kanssa on tärkeää. Meidän ehdotuksessamme on sama status uudelleen sijoitettuille henkilöille kuin ja muillekin kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille, koska puhumme samasta asiasta. Kiitoksia. Kiitos ja sitten vielä esittelijämme Maalim Kiitos ja kiitos kaikista puheenvuoroista. Ensinnäkin sanoisin, että tein johtopäätöksen, että kunnianhimoiselle ohjelmalle on paljon tukea EU-tasolla. Ja siihen suunnataan. Ja jos parlamentti sanoo, että haluamme turvallisia ja laillisia väyliä Eurooppaan, niin sitten tarkoitamme sitä ja sen puolesta tehdään työtä tässä talossa. Siis sitä haluamme ja olemme sanoneet sen toistuvasti. Tässä on mahdollisuus tehdä työtä sen eteen. Panen merkille, että sillä on paljon tukea. Sitten olen kirjannut ylös kaikki eri kommentit ja huolet. Ihan lyhyesti kommentoidakseni joitakin esille tuotuja asioita tietysti budjettivaliokunnan kollega olen ajatellut asiaa ja olemme sitten jopa keskustelleet ja keskustelut jatkuvat toivottavasti varjokokouksessa, koska tapa edetä aina ja nyt erityisesti kun puhutaan pakolaisten vastaanottamisesta, niin kaikki tiedämme, että kyse ei ole kuudesta seitsemästä tuhannesta, joka kattaisi kulut vastaanottamisesta, mutta symbolisesti otetaan se määrä pois, niin sanotaan, että emme halua sitä ja se on vain tämä tai tuo. Ei, haluamme edetä kaikilla rintamilla ja tilanne voi parantua vain, jos saadaan enemmän. Jäsenvaltiot, ja olen vakuuttunut siitä, he haluavat osallistua EU-ohjelmaan, ei sen vuoksi, että eivät voi saada sitä tai tuota rahaa, vaan sen vuoksi, että kun on parempi yhdistää voimavaroja. Mutta keskustellaan siitä ja Ehkä voidaan alentaa määrää, tehdä ero selvemmäksi, mutta olen kyllä sitä mieltä, että tämä on tapa edetä. Mutta keskustellaan siitä enemmän varjokokouksessa. No sitten eh, joistakin asioista. Uudelleen sijoittaminen, herra Lennöt, ei ole ainoa ratkaisu globaali se ongelma, joka meillä on. Se on vain yksi asia. Mutta on rohkaiseva, että voimme olla osa UNHCRn globaaleja tarpeita ja olla globaali toimija. Ja sitten sanoisin, niin kyllä, jotkut maat ovat vastahakoisia, mutta muutama maa on vastaanottanut 2015 eh, suurimman osan Saksa Ruotsi. Ruotsin osalta esimerkiksi minun settamini tavoite ei tarkoita minkäänlaista muutosta. Se tarkoittaa 5000 ja se tar- on 5000 nyt. Se voi esittää näinkin. Perheen yhdistäminen ei ole, ei ole järkevää, että meillä on perheen yhdistämislainsäädäntö EU-tasolla, sitten tulisi jonkunlainen rinnakkaisjärjestelmä, jos, johon uudelleen perheen yhdistäminen osallistuisi myös. Sen vuoksi olen tehnyt tästä selkeää. palaan siihen, mitä komissio otti esille. En vastusta äh, uudelleen sijoittamisen käyttämistä strategisesti, mutta se tarkoittaa myös jotain sitä, että tuetaan tilanteita – joissa on suojelun pakolaisen tilanne, on vastaanottava maa, joka ponnistelee kovasti pitääkseen yllä turvallisuutta ja tasapainoa. Ja viemällä muutaman ihmisen ulos, niin voidaan tasapainottaa. Se on strategista. Ei se, että tehdään sitä tai pystytetään aitoja. Humanitaarinen ydin täytyy suojata tässä. Rekisteröinti, siis ja muut Siis haluan vain ottaa tämän esille. Tiedän, että aika on kortilla, mutta haluan vain sanoa, että meillä on meneillään samaan aikaan monia neuvotteluja. Euridakin kollega tietää sen. Nyt totean, että turvapaikkavirastotrilogiassakin on näitä asioita esillä. Ehdotan, että rekisteröinti Eurodakin esimerkiksi ei tapahdu ennen kuin ihmisillä on myönteinen päätös. Mielestäni meillä täytyy olla turvallisuusnäkökohta esillä, mutta kaikki maat. Mutta turvallisuustarkastus jo tapahtuu ja asiakirjat, joita ihmisillä on. Olen puhunut sitten, miten se kentällä toimii. UNHCRlla on asiakirjat, jotka annetaan jäsenvaltioille. Siihen kuuluu myös arviointi siitä, että on pakolainen, on oikeus kansainväliseen suojeluun asiakirja-aineiston mielessä on jo olemassa olevia toimivia järjestelmiä, mutta mitä tehdään, kun ihmiset ovat EU, se on eri asia. Ja siinä voidaan edetä mielestäni, ja kollegani Michel, äh, hänelläkin oli siitä ehdotuksia. No niin, tiedän. Äh, odotan yhteistyötä kollegoiden ja varjoesittelyiden kanssa. Minä toimistoon, niin olemme hyvin käytössä jopa ennen varjoesittelyiden kokousta. Se olisi 25. huhtikuuta, mutta älkää epäröikö ottaa yhteyttä meihin keskustellaksenne koko mietinnöstä tai sen nimenomaisista osista. Kiitos. Kiitos oikein paljon Maalin ja kaikki muutkin jäsenet. Tämä oli todella rakentava keskustelu ja me ymmärrämme, että uudelleen sijoittaminen on eri asia kuin muut asiat ja uudelleen sijoittamispolitiikan täytyy olla uskottavaa. Jos me emme saa kunnollista unionin tason uudelleen sijoittamisjärjestelmää pystyyn, niin se on sitten huono asia tulevaisuuden kannalta. On hyvä, että tässä huomioitiin budjettinäkökohdat ja muutkin, eli tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos oikein paljon esittelijälle, varjoesittelijälle, e, esittelijöille ja muille puheenvuoroja käyttäneille. Seuraavaksi menemme Dublin-asetuksen uudelleenlaatimista koskevaan kohtaan. Nyt en pidä omaa e, alustustani, vaan siirryn suoraan esittelijä Ceciliaan. Ole hyvä. Thank you colleagues for, for your attention. Kiitos Claudia, kiitos eh, kommenteista. Puhuin viimeksi jo pitkään, kun esittelin tämän mietinnön ja siksi tällä kertaa haluaisin tällä kertaa vaan kuunnella teitä ja keskustella tarkistuksista, joita olette ehdottaneet eh, ja analysoisin teidän eh, ehdotuksia tietenkin, vaikka nämä eh- tarkistukset tietenkin kattavat koko tämän talon poliittisen spektrin, niin täällä on muutama asia, jossa voi nähdä, että siellä on selkeä suunta ja tästä olen oikein tyytyväinen. Vaikuttaa siltä, että meillä on vankka enemmistö, joka kannattaa automaattista järjestelmää, joka jolla näitä siirtoja tasattaisiin, niin olen oikein iloinen siitä, että olemme tässä yhtenäisellä linjalla. On myös paljon tarkistuksia, joiden kautta voitaisiin merkittävästi mm, eh, parantaa alunperäistä, alkuperäistä mietintöä, mutta meidän on kaikkien ponnisteltava aika lailla, että löydämme eh, kompromisseja ja niin, että saamme laajan tuen poli- valiokunnassa ja täysistunnossa. poliittisista syystä tämä olisi erittäin tärkeää minun velvollisuuteni, minun velvollisuuteni, etuoikeuteni on etsiä näitä kompromisseja esittelijänä yhdessä teidän kanssanne niin, että pysymme yhtenäisenä ja tiukkoina. Haluaisin vielä toistaa pyrkimykseni, joka koskee tätä niin Ensinnäkin pyrin siihen, että saataisiin tasapainon aikaan ja luotaisiin johdonmukainen niin häiriöitä keskittävä järjestelmä, joka voi toimia kentällä. Ja olen testannut tätä asiantuntijoiden, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tarvitaan siis johdonmukainen lähestymistapa. Ja sellaisen olen nyt esittänyt. Otan huomioon, kuinka monisärmäinen ja monimutkainen asia on kyseessä. On hyvin tärkeää, että kompromissit, joita ryhdymme työstämään, tulevat varmistamaan sen, että järjestelmä säilyttää tämän johdonmukaisuuden ja tasapainon niin, että kuitenkin otetaan huomioon teidän ehdotuksenne, koska tarvitaan järjestelmä, joka todella todellisuudessa toimii ja jolla voidaan muuttaa todellisuutta kentällä. Tämä pätee tietenkin kaikkiin jäsenvaltioihin. Tarvitaan eurooppalainen vastaus siihen, mikä on eurooppalainen haaste. Ei kukaan jäsenvaltio tässä yksin pärjää. Järjestelmän pitää pohjautua luottamukseen kansalaisten jäsenvaltioiden ja pakolaisten on kaikkien voitava luottaa tähän kaikkien on voittava, e, myös pakolaisehdokkaiden on voitava kokea, että heitä e, kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidät otetaan tosissaan niin e, riippumatta siitä, missä he jättävät turvapaikkahakemuksensa. Tarvitaan paremmat oikeudelliset varmuudet ja apukennet, mutta on myös hyvin tärkeää säätää hyvin selkeistä, vakaista jäsen, säännöistä, jotka määräävät, mikä jäsenvaltio on se, jonka pitäisi ottaa vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Järjestelmän ei pitäisi tarjota mitään mahdollisuuksia tai kannustimia eh, näille hakijoille kiertää järjestelmään tai eh, kadota tutkan näkymättömiin, näkymättömiin monista syistä, joista yksi niistä on henkilökohtainen turvallisuus on hyvin vaarallista kadota Euroopassa, erityisesti kun kyseessä on alaikäiset. Tiedämme, että kymmenet tuhannet eh, lapset ovat kadonneet Euroopassa. Voinkin sanoa teille jo nyt, että tästä ei tule mitään, mikään helpponakki. Olemme saaneet 1021 tarkistusta. Mutta kukaan ei ole koskaan luvannut meille, että politiikassa pitäisi elämän olla jotenkin helppoa. Kyllä tästä vaikeaa tulee. Mutta uskon, että Parlamentti on nyt valmis osoittamaan kansalaisille ja hallituksille Euroopassa, että kun me teemme yhteistyötä ja pysymme yhtenäisenä, voimme löytää, pystymme löytämään yhteisiä ratkaisuja, jotka toimivat ja jotka todella muuttavat maailmaa kentällä. Näin ollen meidän pitää toimia varovaisesti niin, että todella pysymme yhtenäisenä ja teemme yhteistyötä. Meidän pitää olla tarkkoja yksityiskohtien kanssa, jotta voimme säilyttää tekstin johdonmukaisuuden. Kyllä me varmasti löydämme tästä tien ulos. Olen aivan vakuuttunut ja teemme tämän yhdessä. Nyt pyrimme vähän eri suuntiin vielä, mutta kun tiedämme, että meillä – ei ole suurimmat ongelmat päästä yli näistä eriämielisyyksistä me varjoesittelyiden keskuudessa, vaan suurimmat on esteet tulevat neuvoston jarruista. Ja sitä varten on poliittisesti tärkeää, että löydämme tavan päästä eteenpäin yhdessä ja että pysymme yhtenäisenä. Tämä on aivan avainasemassa, koska jos olemme yhtenäisiä, meidän johdonmukainen tekstimme ja lähestymistavamme tulee herättämään inspiraatiota neuvostossa ja saa neuvoston etenemään yhtenäisenä kuten mekin. Joten tähän haluaisin päättää. Haluaisin aivan positiivisesti päättää puheen. Kaikki on mahdollista ja politiikka on kuitenkin mahdollisen, mahdollisuuksien taidetta, eikö vain? Hey Jared, you, you, you're well, well. No niin, tervetuloa kerhoon. Aivan samaa mieltä. Ihmiset eivät ehkä kaikki seuraa tätä sen takia, että tietävät, miten suuri työ tämä oikeastaan on. Tämä on siis yksi isoimmista asioista, joita meillä käsittelyssä on, ja paljon työtä on tekeillä tämän parissa. Sitten suoraan varjoesittelijöihin aloitamme EPPn varjoesittelijällä edustaja Mussolinilla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo kertoneet, että mielestämme tämä esittelijän teksti ja tarkistusehdotukset on aivan erinomainen perusta neuvotteluille. Tässä on kohtia, joita toki voidaan vielä muuttaa ja kuten viimeksikin, niin olen puhunut siitä, että pitäisi viitata solidaarisuuteen ja joustavuuteen. Meidän täytyy suhtautua joustavasti turvapaikanhakijoihin ja siihen, mikä jäsenvaltio vastaa hakemuksen käsittelystä. Täytyy myös huomioida turvallisuusnäkökohdat, koska useat jäsenet ovat ne myös ottaneet huomioon. Minä haluan puhua eräästä tutkimuksesta, joka liittyy turvapaikan, turvapaikkaprosesseihin, tällaisiin standardeihin, prosesseihin, joita rajalla sijaitsevissa jäsenvaltioissa, kuten Italiassa, sovelletaan. Ja tällaisissa järjestelmissä. Kyse on vaikkapa hotspoteista, joita Italiassa ei ole, mutta muissa jäsenvaltioissa kylläkin on, niin ähm, se on se ensimmäinen paikka, jossa täytyy äh, varmistaa turvallisuus, nimittäin äh, rekisteröintiä, valokuvaaminen ja digitaalisten sormenjälkien otto, tai sormenjälkien ottaminen. Ja tämä kaikki tapahtuu jo ennen äh, Dublinin asetuksen soveltamista ja me käytämme tätä järjestelmää, jota kaikilla muilla jäsenvaltioilla ei ole käytössä. Ja kuten tiedätte, niin Dublin-asetus koskee turvapaikanhakijoita. Ja itse asiassa sormenjälkiä ei ole pakko ottaa, se on vapaaehtoista, mutta sormenjäljet pitäisi laittaa Eurodac-järjestelmään, mutta meillä se ei ole pakollista. Mutta ne, jotka haluavat täytäntöön panna tai liittyä Dublinin asetukseen, niin sitten tämä pitäisi huomioida. Tämä on hyvin tärkeää, koska Italiaa kohtaan on ollut rikkomismenettelyitä, koska se ei ole hoitanut sormenjälkien ottamista. Eli tämä nyt pitäisi olla sitten samalla tavalla muidenkin kohdalla. Ja yksi asia on se, että me esitämme ryhmänä tarkistuksia. Eli en esitä tarkistuksia asioista, joista olen esittelijän kanssa samaa mieltä, eli en aio toistaa sitä, mistä olemme yhtä mieltä. Mutta tästä kiireellisestä menettelystä, me haluamme pitää siitä kiinni. Ja silloin kun on jotakin turvallisuusnäkökohtia, e- Eli kun se maa, jossa, tai se jäsenvaltiota, jäsenvaltio, jossa hakemus esitetään, sillä on velvollisuus soveltaa tällaista kiireellistä menettelyä ennen kuin aletaan soveltaa Dublin-järjestelyjä, niin tämä voi olla melko vaarallinen asia kyseisen jäsenvaltion yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden kannalta. Eli kun tällaista järjestelmää sovelletaan, niin sitten tästä kyseisestä jäsenvaltiosta tulee automaattisesti se, joka hakemuksesta vastaa. Ja tämä on tärkeä asia huomioida. Ja olen halunnut myös lisätä vastuullisuutta, mitä tulee perusoikeus turvapaikkavirastoon, erityisesti kun ajatellaan näitä sisäisiä siirtoja, myöskin vapaaehtoisia sellaisia. Esimerkiksi kun jokin turvapaikan hakija siirtyy vapaaehtoisesti jäsenvaltiosta siihen jäsenvaltioon, jonka on vastuussa hakemuksen käsittelystä, niin neljän viikon jälkeen hän voi siis ilmoittautua kyseisessä jäsenvaltiossa tai sitten jättää sen tekemättä. Ja nyt Euroopan turvapaikkajärjestelyn pitäisi myös varmistaa mahdollisimman korkea turvallisuus näissä siirroissa. Eli jäsenvaltion pitäisi saada tietoja siitä, kuinka paljon kansainvälistä suojelua koskevia pyyntöjä on rekisteröity ihan pelkästään turvallisuusnäkökohtien takia. Ja myös tästä olemme esittäneet tarkistuksen. Olemme tehneet muitakin tarkistuksia tästä siirtymäajasta muille jäsenvaltioille, jotka haluavat vähentää tätä aikaa viidestä vuodesta kolmeen vuoteen – jotkut 30-15, jotkut ryhmät. Ja sitten on myös määritelmä, perheen määritelmä. Meidänhän pitää määritellä se, että sovelletaanko perheenyhdistämisessä Dublin, tai jossakin tapauksessa Dublin-asetusta tai jotakin muuta säännöstä, niin pitäisi sitten ottaa mukaan tietyt sisarten ja veljen määritelmät Dublin asetukseen. Eli täytyy nyt pohtia sitä, että mitä ydinperheellä oikeastaan tarkoitetaan. Dublin-asetushan liittyy kaikkiin muihinkin asioihin, joita tällä hetkellä käsitellään. Ja yksi tärkeä asia ovat alaikäiset. Tähän liittyen olen esittänyt tarkistuksen siitä, että meillä pitää olla perusperiaatteena se, että alaikäisiä suojellaan mahdollisimman hyvin. Siirrot jäsenvaltioiden väleillä ovat hankalia, koska alaikäisiä häviää ja alle 14-vuotiaiden sormenjälkeä ei voida ottaa, eli ei voida siis laittaa niitä Eurodac-järjestelmään, ja, mutta joissakin maissa kuusivuotiaista voidaan ottaa, ja siksi meillä ei ole sellaista jäljitettävyyttä vielä alaikäisten kohdalla, joka mahdollistaisi seurannan. Eli meidän täytyy sillä hetkellä, kun alaikäinen tulee turvapaikanhakija tulee maahan, niin heti täytyy varmistaa hänelle kunnollinen suoja ja hoiva. Myöskin monialaisten ryhmien taholta. Ja on aivan itsestään selvää, että kotouttamismenettelyt, vastaanottomenettelyt ja muut ovat pitkäaikaisia. Niitä pidennetään, jos joudutaan siirtämään näitä alaikäisiä jäsenvaltiosta toiseen. Ja siirron aikana myös henkilö saattaa hävitä. Nämä ovat sellaisia, kadota, nämä ovat sellaisia asioita, jotka on otettava huomioon. Mutta meillä on nyt hyvät lähtökohdat ja perustat keskustelulle. Tällainen automaattinen järjestelmä vähän pelottaa ja huolestuttaa minua alaikäisten kotouttaminen on hankalaa, jos jäljitettävyyttä ei voida kunnolla varmistaa. Eli alaikäisten siirroissa on varmistettava korkeatasoinen suoja tälle kaikista haavoittuvammassa asemassa olevalle väestöryhmälle. Ehkä joko riittää Alessandra? Kyllä, olen valmis, mutta minun täytyy kuitenkin vielä tämä lopettaa. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos puheenjohtaja. No ainut asia tässä on, että meidän pitäisi tätä koko asia saada vielä käsiteltyä ja tarkistuksia on hirvittävä määrä ja eh, ei ihan, kaikkea ei voi käydä ihan täysin läpi. Ka- kaikille varjoesittelyille pitäisi antaa puheenvuoro, joten kiitän nyt sinua ja sitten SNDstä. Eli ehkä viisi minuuttia, kuusi minuuttia. No, tämä on Dublin-asetus ja kaikki voisivat puhua tästä ikuisuuden, mutta olen nyt hyvä, ellei. I want to thank all the colleagues. Kiitos, on kiittää kaikkia kollegoita äh, panoksesta ja Wikströmiä suuresta ponnistuksesta. Lyhyesti esittelisin kantamme. Koko tarkistusten lähestymistapa perustuu perusperiaatteeseen. Ihmiset, jotka pakenevat sota ja vainoa, eivät pakene tiettyä jäsenvaltiota kohti, vaan EUta kohti. Sen vuoksi EU pitäisi ottaa vastuu toimia solidaarisesti ja varmistaa, että vastuut jaetaan tasaisesti, reilusti. Niin kuin perussopimuksissa artiklassa 77-80 on, parlamentti on suurella enemmistöllä useaan kertaan vaatinut yhteistä eurooppalaista ratkaisua, jota tarvitaan, jotta joten olisimme johdonmukaisia sen kanssa, miten olemme äänestäneet Metsänomaa Kenke 2016 huhtikuussa mietinnöstä siitä, että saadaan todellinen EU-tason vastuujako. Olemme poistaneet ensimmäisen maahantulomaan periaatteen. Dublin-järjestelmän ytimen ja myöskin kynnyksen, koska implisiittisesti siinä hyväksytään laittoman maahan, ensimmäisen maahan tulemaan periaate. Ja on otettu järjestelmä, joka perustuu kriteerihierarkiaan ja automaattiseen kestävään allokointimekanismiin, jakamismekanismiin, jossa otetaan huomioon myös mahdollisimman paljon merkittävät yhteydet hakijoilla. Olemme poistaneet, kuten Wikström teki hyväksyttävyystarkastukset, koska siinä olisi vaarallinen filteri hakijoille. Olen myös, myös samaa mieltä siitä, että suurin prioriteetti perheenyhdistämiselle erityismenetelmä sille erityisesti eläkeäisten osalta ehdotamme myös sitä, että laajennetaan perheen käsitettä siis komission ehdottaman lisäksi, niin että voidaan ottaa paremmin huomioon perheen yhteyksien monimutkaisuus. Emme tue tätä sanktiolähestymistapaa, jota komissio ehdottaa, ja sen sijaan logiikkaa ehdotamme, joka perustuu siihen, että annetaan kannusteita ja lannistetaan toissijaista siirtymistä. Myöskin pysyvä vastuu, rajoitukset, muutoksenhakuun ja olemme poistaneet solidaarisuuspanoksen, koska olemme vakuuttuneita, että ei pitäisi olla mitään tapaa, jolla voidaan ostaa itsensä ulos solidaarisuudesta ja sitten äh, monetarisoida ihmisoikeuksia. Vahvennamme myös tiedottamissäännöstöä, alaikäisten suojatakuita, heidän intressi parhaan etunsa arviointia ja menettelytapaoikeuksia hakijoille. Miten meidän hahmottelemamme järjestelmä toimisi? Ja meillähän on työtä edessä varoidesittelyn kokouksessa rekisteröinti ensimmäisessä maassa. Kevyt perheenyhdistämismenettely, kuten Wikström ehdottaa, toinen Dublin kriteeri mukaan lukien mahdollisuus tukemiseen sponsorship Kanadan esimerkin perusteella. Ehdot täyttävä voi huolehtia hakijasta niin kauan kuin hakemusta käsitellään. Ja jos kriteerit soveltuvat, niin vastuu, tai jos ehdot täyttäviä ei ole, niin keskusmekanismi ottaisi hoitoonsa merkittävät yhteydet, aiempi oleskelu, akatiimiset eh, tutkinnot, kielitaito, muut perheyhteydet pitäisi ottaa huomioon nämä merkittävät yhteydet, koska kunkin jäsenvaltion täytyy osuutensa tehdä, niin on helpompi aloittaa ihmisistä, joilla on yhteys, ja on helpompi integroida vastaanottavaan yhteiskuntaan, milloin kuin että odotetaan automaattista jakoa. Kun hakijalla on tukijasponsori, niin sitten on kannuste siitä, että vastaanoton kustannuksista poistetaan, koska tämä tuki ottaa hoteisiinsa. Jos ei ole merkittäviä yhteyksiä tai jäsenvaltio ei halua niitä käsitellä, niin sitten automaattinen jakaminen tulisi mukaan kuvaan, jossa on tietty valinnanvara kuudesta jäsenvaltiosta, jotka ovat kaukaisimpana tavoite lukumäärästä. Näin voitaisiin luoda keskinäistä luottamusta valintaoptio ei pitäisi olla mahdollinen kahdessa tapauksessa, kun hakija saa vääriä tietoja jäsenvaltion oleskelusta jossa jäsenvaltiossa tai kun hakija ei ole rekisteröitynyt ensimmäisessä maassa eikä lähde sitten toissijaiseen siirtymiseen. Kuten Wikström ehdottaa, niin allokointi olisi jakamista järjestelmästä jäsenvaltioon. Tällä voidaan poistaa mahdolliset kannusteet toisiaan siirtymiseen luodaan perusteita kestävälle ja reilulle Dublin järjestelmälle. Meidän tarkistustemme myötä, mitä olemme yrittäneet tehdä, on osoittaa, että toinen Dublin on mahdollinen järjestelmä, joka ei rankaise tai rasita liikaa jäsenvaltioita, jotka ovat eh, vilkkailla maahanmuuttokohdilla EU-samme. Nyt ensimmäistä kertaa Dublin asetus on arvioinnin kohteena. Pystymmekö todellakin korjaamaan sen lopulta? Pystymmekö toimimaan vastuullisesti, kun neuvosto ei pysty. Pitäisi nyt istua pöytään ja vastustaa neuvostoa kunnianhimoisella tavoitteella, mutta osoittaa myös kansalaisille, että asia voidaan hoitaa. Ja tällöin tästä tulee ponnistus, joka on kestävällä pohjalla kaikille näinä vaikeina aikoina. Kyse ei ole pelkästään siitä, että luodaan tehokas järjestelmä, vaan sen lisäksi, että osoitamme kansalaisille, että miksi EU tarvitaan, kun kohtaamamme haasteet, kuten Cecilia sanoi, ovat eurooppalaisia ja globaaleja, eikä mikä jäsenvaltio pärjää yksin. Täytyy pelastaa uskottavuus EU-hankkeessa ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelyn kesken. Kiitos. Kiitos Elli. Ja sitten ECR. Kiitos ja sitten ECR. Kiitoksia haluaisinkin, että eh, Cecilia hänen tekemästään työstä tähän mennessä. Haluaisin lyhyesti kertoa jo näistä omista tarkistuksista. Mä ensinnäkin haluaisin varmistaa, että tässä tekstissä on joustavuutta jäsenvaltioille niin, että voidaan hyväksyä jotakin hakijoita, jotka haluavat vielä siirtää tiettyyn jäsenvaltion jäsenvaltion pitäisi itse toimia tässä oman harkintavaltaansa mukaan. Järjestelmä olisi parempi, jos jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti ottaa henkilöitä sen sijaan, että heidän olisi pakko ottaa tiettyjä henkilöitä vastaan. Tässä tapauksessa pakolaiset me luultavammin jäävät siihen, eivätkä siirry edelleen eteenpäin. On yhtä tärkeää, että, että, että hakija voisi siirtää vain yhden kerran sen jälkeen, kun hän hänelle on jo määrätty yksi vastuujäsenvaltio, jossa aivan alussa hakija saisi valita jäsenvaltio, niin, niin olisi se vaara, että, että, että nämä henkilöt saisivat väärän vaikutelman, että heillä olisi oikeus valita jäsenvaltio ja näin ollen yhä useammat lähtisivät näille vaarallisille matkoille ja päätyisivät Euroopan rannikoille, enkä usko, että tämä on järkevä tapa edetä tässä asiassa. Haluaisin tehdä tarkistuksia ja korostaa, kuinka tärkeää on tiedon laatu, jota hakijoille annetaan, että hakijat tietävät menettelystä, oikeuksistaan ja vastuustaan. Mielestäni on hyvin tärkeää osoittaa, että teemme näitä e, e, tarkastuksia ja testauksia jo ensimmäisessä jäsenvaltiossa, saapuvat niin, ettei järjestelmä kohdistu liikaa painetta ja, ja hakijat eivät joudu, joudu liian kauan odottamaan päätöksiä. On tärkeää, että varmistamme lasten edun. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan joustavuutta. Ilmanhuoltajat tulevia alalla ikäisiä vastaan ja, ja lapset voisivat myös jäädä siihen ma- maahan jossakin tapauksessa, mihin, mihin he ovat rekisteröityt. En halua, emme halua järjestelmää, jossa kannustamme alaikäisiä ma- matkustamaan Euroopan halkia ja näin he joutuvat yhä suurempaan vaaraan. Ja sitten pakollinen jakomekanismi, en, en usko, että se toimii. Olen tehnyt tarkistuksia, jonka mukaan tämä jakomalli olisi vapaaehtoinen ja että meillä olisi tällaisia ohjaavia lukumääriä eikä mitään sitovia lukumääriä ja jäsenvaltiot voisivat myös omaa harkintavaltaa käyttää tässä, eikä niitä pakotettaisi löytämään tiettyä määrää hakijoita. Jos jäsenvaltioita pakotetaan ottamaan vastaan tietty määrä hakijoita ja heitä rangaista, jos niin he eivät näin tee, tämä ei ole oikea tapa edistää solidaarisuutta Euroopassa, eikä tämä ole oikea tapa mm, tehdä mm, pakolaisia tuntemaan itsensä tervetulleeksi, kun he tulevat tänne. Meillä on laaja sopimus koskien näitä rangaistuksia se ei varmastikaan rohkaise solidaarisuuteen jäsenvaltioiden välillä, mutta haluaisin todeta, että ei meidän pidä ainoastaan vain ottaa sen siellä toisia rahoituksellisia sanktioita tätä ryhmäni tukea. Haluaisin kiittää sisällä tähän mennessä kuitenkin tehdystä työstä ja odotan työtä sitten kanssa niin, että saamme aikaan tyydyttävän tuloksen. Kiitoksia. Thank you. Next speaker is uh, Mr. Jean Lambert. Seuraavana Jean Lambert. Thank you. It's, um... Kiitos. No niin. Meidän lähestymistapamme. Mekään emme halua esittää tarkistuksia niistä kohdista, joista olemme samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta joitakin kohtia haluamme vielä vahvistaa. Ja yksi riippuu, liittyy seuraamuksiin ja poikkeustilanteista toimintaa ja niin edelleen. Tässä nyt on kyse asiasta, jota, joka liittyy perusoikeuksiin. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että muistamme sen, että tällä hetkellä tiettyihin jäsenvaltioihin kohdistuu erityisiä paineita, mutta tämä voi muuttua ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Ja meidän täytyy nyt miettiä pitäen tämä mielessä. Ei siis pidä pitäytyä vain tässä nykytilanteessa, vaan katsoa vähän pidemmälle, koska jotkut jäsenvaltiot vastustavat solidaarisuustoimenpiteitä tällä hetkellä, mutta voi olla, että jatkossa paineet kohdistuvatkin niihin, ja tämä pitää pitää mielessä. Me olemme esittäneet tarkistuksia, joista nyt mainitsen muutaman ryhminä. Yksi koskee perheen käsitettä. Meidän pitää varmistaa se, että meillä on yhteinen lähestymistapa tässä asiassa. Toisaalta pitää ajatella vastaanottoolosuhteita. Kyse on nyt uudelleen laatimisesta ja me emme voi tässä nyt lähteä muuttamaan perheen määritelmää. Eli tämä sitten johtaa tiettyihin päätöksiin, koska kyse on uudelleenlaatimisesta ja me emme ole voineet aikaisemminkaan tähän tärkeään asiaan puuttua. Meidän kun on kyse kuitenkin turvapaikan hakijoista, on kyse ihmisistä, jotka ovat olleet hyvin erityisessä tilanteissa ja meidän täytyy miettiä näitä käsitteitä. Täytyy erityisesti siis pohtia perheen määritelmää. Ja lisäksi on kyse siitä, että erilaisissa suhteissa, eh, erityyppisissä, vähän erilaisissa eh, suhteissa, perhesuhteissa, voiko mennä sellaiseen maahan, jossa tietty kumppani tunnustetaan sellaiseksi. Eli nämä ovat silloin kun kyse on hyvin läheisistä henkilökohtaisista suhteista. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka menevät perheen käsitteen ulkopuolelle. Turvapaikanhakijat eivät välttämättä hyödy mistään hyvän tekeväisyydestä, ja siksi jos me todella haluamme edistää kotoutumista ja sitä, että ihmiset todella jatkavat elämäänsä eivätkä välttämättä palaa alkuperämaihinsa, niin sitten jäsenvaltioiden täytyy todella puhua näistä asioista ja meidän pitää tunnustaa. Eli meillä on useita tarkistuksia perheen yhdistämisestä päättää ammattikoulutuksesta, kulttuurisuhteista ja tällaisista asioista, kielinäkökohdista. Täytyy antaa ihmisille lisätukea jäsenvaltioissa. Pitää myös jos käytetään jäsenvaltioita tai ajatellaan sitä, että ihmiset on jaettu eri maihin, niin sen sijaan ehkä voitaisiin katsoa, millaiset yhteisöt paremminkin tietyille turvapaikanhakijaryhmille antaisivat tukea, kun otetaan huomioon erilaiset taustat. Yksi asia, jossa olemme vahvistaneet esittelijän kantaa, oli tämä kiireellinen menettely. Työn, jäsenvaltioille on tässä todella suuri taakka, jos uudelleen ei toimi, niin sitten solidaarisuusmekanismi ja pitää vahvistaa. Ja me myös esitämme useita tarkistuksia perusoikeuden viraston työhön liittyen. Sehän valvoo turvapaikanhakijoiden oikeuksien noudattamista. Ja me tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa ensimmäinen turva, ensimmäistä turvapaikkapäätöksestä yleensä valitetaan ja siksi pitää varmistaa, että koko prosessi toimii tehokkaammin, paremmin ja, ja nopeammin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Korrao. Laura Ferraran sijaan. Grazie, grazie presidente, io sostituisco la... Kiitoksia puheenjohtaja, olen täällä todella puhumassa Laura Ferraran puolesta. Kyseessä on asia, jota analysoimme teknisesti. Näemme täällä ryhmien eri kantoja, mutta täällä on suuri poliittinen arvo. Dublinin uudistuksessa on kyseessä koko toimielinten poliittinen uskottavuus Euroopan tasolla. Olemme tehneet joitakin tarkistuksia, joissa olemme täsmentäneet, mitkä ovat meidän kantamme tämän asetuksen suhteen halusin poistaa tämän kriteerin, jonka mukaan vastuussa hakio, hakemuksesta olisi maa, johon hakija ensimmäisenä saapuu Euroopan unionin alueella. Meidän mielestämme tämä kriteeri on juuri se, joka johti nykyisen järjestelmän romahtamiseen, korvaamisen toisenlaisella. Viittaamme maahan, jo, jossa hakija on läsnä. Meidän mielestämme vastuu jäsenvaltioiden niin pitäisi olla se, missä hakijalla on perhettä. Ja tähän käytämme laajempaa perhekäsitystä kuin ydinperhekäsitys. Otamme käyttöön no, nopean perheenyhdistämisen menetelmän. Se pitäisi täydentää, saada valmiiksi kuukauden kuluessa siitä kun hakijan ilmaisuutta ole, ole, ole omaamassa perhettä täällä. Mikäli perhe sitä ei ole, niin sitten käytetään mekanismia, jonka kautta hakijoita jaetaan nyt yhdenvertaisesti kaikkiin jäsenvaltioihin ja sitä tehtäisiin automaattisesti eikä mitään romahtamista odotettaisi. Tämä olisi velvoittava kaikille jäsenvaltioille. Tällainen kohta on puuttunut aikaisemmin ja se on aiheuttanut vakavia seurauksia mekanismin mukaan. Lasketaan kiintiöt, joissa huomioidaan väestön määrä ja BKTL Olemme lisänneet tähän myös työllisyystason jäsen valtiossa komissio ehdottaa harkinnanvalaista järjestelmää, mutta on, on myös huomioitava jo olemassa olevat äh, äh, hakijoiden määrät ja, ja kielitaito ja muut sosiaaliset seikat kuten sitten emmekin ehdotamme, että, että jäsenvaltio, joka ei haluaisi osallistua tähän järjestelmään, niin siltä e- estettäisiin pääsy rakennerahastojen ja rahastojen käyttöön. Muussa tapauksessa tämä on pelkkää tyhjää puhetta. Emme voi hyväksyä sitä, että pääkriteeri vastuun määrittelemisestä koskisi sitä, että kyseessä on aina maa, johon ensimmäisenä hakija saapuu. Tämä oli todella se syy, joka johti järjestämään murretumiseen viime kriisin kuluessa. Jos pidetään kiinni, ei pysyvästä järjestelmästä tämä ei ole kestävä järjestelmä. Meidän mielestämme tämä ei estä sitä, että järjestelmä katusäännöstä ainoastaan silloin, kun paine oli liian suurta. Emme voi hyväksyä mitään viivyttelyä solidaarisuuden täytäntöönpanossa. Yksikään jäsenvaltio ei voi hyötyä siirtymäajasta turvapaikkaa infrastruktuurissa järjestämiseen. Meidän mielestämme järjestelmä on ollut olemassa vuosia. Jokaisessa jäsenvaltiossa on näitä järjestelmiä rakennettu. Tämä on vain porsanreikä, jolla tyydytetään ne jäsenvaltiot, jotka eivät halua jakkea, jakaa vastuuta. Jos emme tee näin, niin vaarana on se, että joudumme samaan tilanteeseen, jossa edes muutamien tuhansien pakolaisten jakaminen ei onnistunut viime vuosina. Olemme täysin esittelijän käytettävissä ja voimme auttaa häntä konkreettisesti ja toivomme, että tämä olisi nyt todella lopullinen ei e- mahdollisuus, kun sen jälkeen kun on epäonnistuttu monta kertaa Tarvitaan konkreettinen kanta, josta todella jäsenvaltiot pidetään kiinni. Muussa tapauksessa menetämme kaiken uskottavuuden tässä asiassa. Kiitoksia. <clears throat> Okay, thank you. Uh, now, uh... Kiitoksia. Sitten Varja esittelyn kierros on päät... mahdollisesti jatkuu tai on päättänyt EPP Lenars. Um, Kiitos puheenjohtaja. Luulenpa, että loppujen lopuksi on aika surullista, että ehdotus täällä on, koska ilmeisesti paljon puhuttu solidaarisuus ei ole olemassa. Ja olen samaa mieltä, että en kannata pakollisia kiintiöitä sisäisille siirroille EU-ssa. Mutta jos yksi asia on tullut viime vuosina selväksi, että jos jätetään vapaaehtoista järjestelyyn varaa, niin mitään solidaarisuudesta ei tule. Jotain tarvitaan siis, että voidaan varmistaa, että asianmukainen vastuujako on tehokasta EU-tasolla. Yksi asia, josta olisi kysymys, ehkä tyhmäkin kysymys, en tiedä. Mutta kun puhutaan tästä jakamisavaimesta tai viiteavaimesta. Siis sanotaan, että uudelleen sisäisesti siirrettyjen, määrä pitäisi, sisäisesti siirrettyjen määrään pitäisi lisätä tiettyjä tekijöitä, jotka menevät tulkille liian nopeasti, mutta eikö Siis jos komissio voisi vastata tähän, että siis ajatellaan hypoteettista tilannetta, että jos vihreät voittaisivat Unkarin vaalit ensi vuonna, päättävät sitten uudelleen sijoittaa tietyn määrän ihmisiä Unkariin ja sitten täyttäisivät laskelman mukaisen tavoitteen. Olisivatko nämä ihmiset sitten äh, pakollisesti sisäisesti siirrettyjä muihin jäsenvaltioihin? No tietysti olen samaa mieltä, että uudelleen sijoittamisponnistukset pitäisi ottaa huomioon kun jaetaan, mutta miten täsmällisesti ottaen se tehdään, niin en ole ihan varma tästä oikeudellisesta kielestä, että saisiko se jotain selvennystä. Arvostaisin kovasti. Kiitos. <laughs> Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Sitten edustaja Radnov. Arvoisa puheenjohtaja, Komissiolla oli tässä todella oiva tilaisuus muuttaa turvapaikkasääntöjä, mitä Euroopan parlamentti on jo kauan vaatinut. Halutaan sellainen järjestelmä, joka hyödyttää sekä turvapaikanhakijoita että ulkorajoilla sijaitsevia jäsenvaltioita. Komission ehdotus ei kuitenkaan pystynyt tähän vastaamaan. Me olemme siksi esittäneet tarkistuksia, jotta voidaan helpottaa ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden, kuten Bulgarian, Kreikan ja Italian tilannetta, koska ei niiden pidä olla pelkästään vastuussa turvapaikanhakemusten käsittelystä. Me korostamme sitä, ettei maahanmuuttajia pidä palauttaa ensimmäiseen tulomaahan. Minä ymmärrän kyllä muiden jäsenvaltioiden huolenaiheet edelleen liikkumisen suhteen, mutta neljä ja viisi jäsenvaltiota eivät voi kantaa kaikkea vastuuta, jos muut eivät anna edes teknistä apua tai ottavat vain rajallisen määrän turvapaikanhakijoita vastaan. Siksi pyydän, että esittelijä ja varjoesittelijät ehdottavat tässä sellaista järjestelmää, joka toimii tehokkaasti ja joka helpottaa niiden jäsenvaltioiden tilannetta, jotka kantavat suurimman osan tästä kriisistä ja siihen liittyvästä vastuusta. Nykyinen järjestelmä ei toimi tällaisissa maahanmuuttopaineissa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä Cecilia Wikströmiä tästä äh, työstä tässä vaikeassa asiassa. Libe-valiokunta on useaan otteeseen korostanut sitä, että Dublin-asetusta täytyy tarkastella hyvin perinpohjaisesti, koska se ei todellakaan ole pystynyt ratkaisemaan ongelmia. Toiseksi kyse on maasta, johon turvapaikanhakijat ensimmäisenä saapuneet, saapuvat ja Italia, Kreikka ja Bulgaria ovat näitä maita ja niihin on kohdistunut liian suuri paine ja ne tarvitsevat solidaarisuutta osakseen. Tämä kaikki liittyy myös Schengen-järjestelmän toimintaan ja me tarvitsemme uusia sääntöjä, joiden ei pidä toistaa näitä aiempia ongelmia. Täytyy varmistaa todellinen vastuunjako tällä alalla. Olen kotoisin yhdestä maasta, joita tämä todella koskettaa, ja siksi pitää ottaa huomioon se, että turvapaikkajärjestelmässä otetaan niiden maiden tilanne huomioon. Täytyy tietää selvästi, kuinka paljon turvapaikanhakijoita on jo rekisteröitynyt, mutta syrjäisimmät reuna-alueilla näitä lukuja ei ole käytettävissä. Lisäksi olen sitä mieltä, että 150 prosenttia tuo kynnys, eh, joka käynnistää korjaavan jakomekanismin käytön, niin se ei toimi. Siinä on ajateltu, että kyseisen jäsenvaltion järjestelmä romahtaa ja pitäisi olla sellainen järjestelmä, jolla ehkäistään ongelmia, jos ähm, syntyy vaikkapa vahingossa tällaista uudelleen siirtymistä. Esimerkiksi jos henkilö, turvapaikanhakija, palautetaan kolmanseen maahan, niin silloin tämän eh, hakemuksen käsittelyn käsitelleen maan vastuun täytyy loppua siihen, koska muuten kun jos hän palaa alueelle, niin sitten tämä sama maa joutuu aina käsittelemään sen hakemuksen, ja se ei kyllä ole taloudellisesti kestävää sen maan kannalta. Mrs. Sitten vielä edustaja Kyenge. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy huomioida se, että tässä keskustellaan Dublin-asetuksen tarkastamisesta ja tämä on askel eteenpäin. Meidän täytyy käyttää hyväksemme tämä tilaisuus ja meidän täytyy voida vastuullisesti radikaalisti muuttaa Dublin asetusta. Valitettavasti kuitenkin näen, että emme ole vielä tähän pystymässä. Olisin halunnut että ehdotus olisi todella kunnianhimoinen ja parlamentilla on vastuu reagoida sekä kansalaisten että ensimmäisten tulomaiden huolenaiheisiin, mutta monet tässä kriisissä monissa jäsenvaltioissa ei ole oikein noudatettu Dublin-asetusta ja nyt meidän pitää sitä radikaalisti muuttaa, koska me emme voi jatkaa tällä samalla tiellä meidän pitää muuttaa koko järjestelmä niin, että saadaan keskitetty järjestelmä, ja parlamentin täytyy siksi tehdä vielä kunnianhimoisempi eh, esitys ja ehdotus, ja sen pitää suhtautua tiukasti jäsenvaltioihin, jotta tähän päästään. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta, joka, josta määrätään perussopimuksissakin, mutta jota emme ole vielä panneet täytäntöön. Tämä liittyy sekä Dublin-asetukseen että siihen, että voimme reagoida myös pakolaisten tarpeisiin. Viime vuonna äänestimme päätöslauselmasta, joka koski kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Ja silloin me pyydimme, pyysimme tällaista keskitettyä järjestelmää ja kaikki ne muutokset, jotka tähän ehdotukseen olemme tehneet, auttaisivat meitä luomaan tällaisen keskitetyn järjestelmän. Nyt taas pitää muuttaa ja minä lopuksi toteaisin, että meidän täytyy pyrkiä sellaiseen ratkaisuun, jolla voidaan ähm, pelastaa ihmisiä ja tukea laillista maahanmuuttoa, torjua laitonta maahanmuuttoa, niin meidän täytyy tehdä tämä kunnolla, ei vain puoliksi. Ja meillä on nyt tässä suuri vastuu toimia ja meidän täytyy tätä järjestelmää muuttaa. Kiitos. Now last but not least, Mrs. Gabriela. Sokerina Pohjola, rova Gabriela. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала на първо място най-напред да благодаря за... Kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestani haluaisin kiittää esittelijää sitoutumisesta ja syvällisestä perinpohjaisesta työstä. Me kaikki pidämme tätä keskeistä asiaa hyvin tärkeänä. Haluaisin korostaa ensinnäkin sitä, että meillä on oltava rakentava lähestymistapa, kun muutamme Dublin-asetusta. Meidän pitää ajatella solidaarisuutta ja määrätietoisuutta ja toimia myös sillä tavalla. Tämä on yksi unionin arvoista, eikä tämä pidä jäädä pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi. Me aiomme esittää tarkistuksia, jotta otettaisiin huomioon ensimmäistä sitten tulomaiden tarpeet siis ulkorajoilla sijaitsevien jäsenvaltioiden tarpeet. Sinnehän usein konfliktialueilta turvapaikanhakijat tulevat. Ja kyse on siitä, mikä jäsenvaltio määritetään turvapaikkahakemuksen käsittelijäksi. Tässä on kyse vastuusta. Ja nykyisinhän ensimmäinen tulomaa on se, joka tuon hakemuksen käsittelee. Meillä pitää olla yhteinen eurooppalainen järjestelmä, mutta se on nyt romahtanut tämän periaatteen takia. Tätä järjestelmää pitää tasapainottaa ja vakauttaa. Se pitää olla oikeudenmukaisempi. Eli ei siis se maa, johon turvapaikanhakija saapuu, pitäisi olla vastuussa, vaan se, jossa hakemus jätetään. Ja turvapaikanhakijan voi joskus jättää siis turvapaikanhakemuksen, hänen pitäisi tehdä se ensimmäisessä maassa, vaikka hän on jossain toisessa jäsenvaltiossa ollut jo pitkän aikaa. Eli me nyt tähän kolmen kuukauden määräajan haluaisimme ottaa mukaan. Sitten tämä korjaava jakomekanismi. Me luotamme siihen, että esittelijä toimii tässä rakentavasti niin, että että 150 prosenttia muutetaan sadaksi prosentiksi ja sitten äh, tämä solidaarisuuslauseke, lauseke, se on merkittävä, mutta se pitää ottaa tässä pois. On kuitenkin tarpeen, että jäsenvaltioilla on oikeus hylätä turvapaikkahakemuksia kansallisen turvallisuuden nimissä. Sitten tämä maahantulo- ja poistamisjärjestelmä eu alueella täytyy noudattaa samanlaista järjestelmää koordinoidusti turvapaikanhakijoiden kohdalla. Ja ehdotan tarkistusta, eli kun turvapaikkahakemus jätetään jonkun jäsenvaltion alueella, niin täytyy voida varmistaa hänen turvallisuutensa, tehdä hänelle turvallisuusselvitys. Nämä ovat sellaisia perusasioita, joita haluaisin nyt korostaa ja haluaisin myös kiittää kollegoita. Meillä on paljon työtä edessä, jotta pääsemme kompromisseihin ja saamme nämä muutokset ja uudistukset aikaiseksi, mutta olen varma, että yhteisillä toimilla me autamme pääsemään tästä nykyisestä maahanmuuttokriisistä pois ja saamme aikaiseksi kunnollisen unionin turvapaikkajärjestelmän. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, haluaisin vielä kom- kuulla komission ja neuvoston on edustajia. Herra Rian Home eh, pääosastosta. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää edustaja Wikströmiä tästä hyvin perusteellisesti pohdistusta mietintöluonnoksesta, joka esitettiin muutama viikko sitten. Haluaisin kiittää myös jäsen, muita jäseniä, jotka ovat tehneet yli tar- tuhat tarkistusta ja varjoesittelyitä. tietenkin myös. Tässä nähdään kyllä, kuinka monimutkainen asetus on ja kuinka tärkeä tämä asetus on, niin kuin monet teistäkin ovat, olette täällä korostaneet. Komissio perehtyy näihin tarkistuksiin ja, ja tietenkin sitten odottaa mietintöä, joka tästä valiokunnasta tulee. Viime vuoden huhtikuussa vuosi sitten komissio esitteli tiedonannon, jossa suoraan tuotiin esille puutteet, joita yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä on ja, kuin, ja mitä vikoja Dublinin järjestelmässä on sen järjest- suunnitelmassa ja sen, sen, sen rakenteessa ja sen täytäntöönpanossa. Erityisesti Dublinin järjestelmä ei soveltunut ähm, suurten määrän saapumiseen ja, ja, ja menettelyt olivat hyvin ähm, raskaita ja pitkällisiä. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia järjestelmän toiminnassa. Vastuuta on siirrelty joissakin tapauksissa ja vastuuta on myös siirtynyt liiallisesti etulinjan jäsenvaltioille EUn ulkorajoilla. Kaikki nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että edelleen liikkumista on tapahtunut paljon jäsenvaltioiden välillä ja jossain määrin asetuksen toiminta on romahtanut viime vuosien aikana. Komissio päätyi siihen, että, että asetus tällaisenaan ei ole kestävällä pohjalla. Viime toukokuussa ehdotimme järjestelmän perusteellista uudistamista. Ehdotuksessa merkittävin uutuus, joka on myös tarkistusten kohteena enimmäkseen tässä valiokunnassa. Ja se on myös tärkein keskustelun aiheen. neuvostossa ollut tähän mennessä, ja tämä uutuus koski tätä korjaavaa jakomallimekanismia, jolla helpotettaisiin jäsenvaltioiden taakkaa turvapaikkaa hakijoiden osalta sen sen jälkeen, kun tietty kynnys oli siis saavutettu, ja kynnyshän laskettaisiin sitten väestön ja BKT mukaan. Neuvostossa on tämän jälkeen keskusteltu ja, ja keskitytty tähän hyvin arkalontaiseen nä- näkökohtaan. Hyvin korkealla tasollakin aiheesta on keskusteltu. Sitten kun päätelmiin päästään, ja toivon, että että neuvostossa päästään yhteiseen kantaan ja todella odotamme keskusteluja parlamentin ja neuvoston kanssa tämän vaiheen jälkeen. Lopputulemana pitäisi olla tasapainoinen, käyttökelpoinen, ennakoitavissa oleva ja ja kestävä järjestelmä. Tämä edellyttää tietenkin kompromisseja kaikilta osapuolelta. Komissio kuitenkin on luottavaisin mielin sen suhteen, että kyllä tällaiseen oikeudenmukaisen tasapainoisen lopputulevan lopulta päästään. Ja vielä hyvin lyhyesti vastaisin edustaja Lenartille. Hän, hän esitti ainoan erityiskysymyksen meille tämän kokouksen aikana. On totta, että komission ehdotuksessa ehdotetaan, että jäsenvaltioiden kiintiössä ei ottaisi huomioon ainoastaan turvapaikanhakijoiden määrää, josta jäsenvaltio vastaisi, vaan myös henkilöt, jotka uudelleen sijoitetaan sinne. Ja tässä haluttiin täysin heijastella – taakkaa, joka tulee henkilöiden vastaanottamista, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa tietyssä valtiossa. Samanaikaisesti pyrittiin kannustamaan jäsenvaltioita uudelleen sijoittamaan henkilöitä eikä, eikä todella lannista heitä tästä. Mutta haluaisin varmistaa edustaja Lenartille, että komission tarkoituksena ei ole se, että yksi, ja jäsenvaltio voisi yksipuolisesti päättää uudelleen sijoittaa hyvin suuren määrän henkilöitä ja että, ja että sitten näitä henkilöitä voitaisiin sisäisen siirtojen kautta siirtää muualle. Komissio on ehdottanut asetusta uudelleen sijoittamista varten – ja menettelydirektiivi muuttamista menettelyasetukseksi. Kaikki nämä kolme välineettä, kunhan ne saadaan valmiiksi lainsäädäntömenettelystä, niin tulee, tulee varmasti tarjoamaan tilanteen, jossa tällainen skenaario ei olisi mahdollista. Kiitoksia. Thank you. And, uh, Mrs. Kiitoksia sitten Maltan puheenjohtaja, valtion edustaja, olkaa hyvä. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä, esittelijöitä ja myöskin jäseniä saavutetusta edistyksestä asiassa ja ponnistusta, joka on laitettu tarkistusten laatimiseen. Aiemmissa valiokunnissa minulla on ollut tilaisuus selittää työtapaa, jota neuvosto on toteuttanut asiassa, joten nyt puhun vain sen, että olen kirjannut ylös hyvin esitetyt kannat, joista on paljon ajattelemisen aihetta neuvostolle. Kiitos. Thank you. Now it's time for some Kiitoksia. Nyt onkin aika vetää asiat ja langat yhteensä, siellä ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtajahan. Voisin kertoa, että en ole yhtään yllättynyt näistä puheenvuoroista. Kukaan ei onnistunut yllättämään minua, eikä olekin hauskaa. No niin, nyt olemme tiimi, yhtenäinen tiimi, ja nyt lähdemme työstämään kompromissitarkistuksia niin, että saamme johdonmukaisen vankan tekstin. Haluaisin vielä todeta niille kollegoille, jotka eivät ole neuvottelutiimissä, niin mukana, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Dublinin asetuksesta ollaan tekemässä solidaarisuusvälinettä. Me olemme sitoutuneita helpottamaan etulinjan jäsenvaltioiden taakkaa. Tästä syystä ehdotamme sitä, mistä varjoesittelijätkin puhuivat, jotka, joka on hyvin selvänä omassa mietinnössäni. Tästä pitää tulla todellinen eurooppalainen mm, vastaus eurooppalaiseen tilanteeseen. Selviämme tästä vain, jos olemme yhtenäisiä ja toimimme yhdessä. Edustaja Lennart nosti pöydälle, kun hän sanoi, että totta, me olemme yrittäneet neuvoston kanssa. Me olemme yrittäneet vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten tämän väliaikaisen suojan välineihin sitä koskaan otettu käyttöön. Nyt meidän pitää mennä eteenpäin ja jakaa vastuu oikeudenmukaisesti kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Olemme muuttaneet joitakin, oikeastaan kaikki huolet joista Bulgarian kollegat puhuivat. Minä olen alentanut tätä kynnystä, jonka jälkeen, jonka jälkeen korjaavan jakoma, tämä automaattinen tulisi mu- toteutettavaksi. Ensin oli 150 prosenttia, olen laskenut sen 100 prosenttiin ja, ja siihen tulee vielä tämä 75 prosentin lau, laukaisia kynnys. Minulle kaikkein tärkein asia, johon voin varmaan puhua kaikkien varjoesitellyiden puolesta, koskee sitä, että loemme nyt järjestelmän, joka on neutraali. Palatakseni siihen, mitä Jean sanoi. Tänä päivänä Italia ja Kreikka etulinjassa ovat vastassa, mutta tulevaisuudessa ehkä Puola, Liettua tai muut maat, jos jotakin tapahtuu itärajalla. Jos jotakin tapahtuu Lähi-idässä, niin Kypros muutaman kilometrin päässä varmasti vain joutuu tässä sitten etulinjalle, joten kyllä meidän on huo- nyt huomioitava tietenkin, missä kontekstissa tämä luotiin. Se luotiin vuonna 2015 kriisin mainingeissa, mutta tilanteet voivat muuttua ja meidän tarvitsemme todella eurooppalaisen järjestelmän. Ainoastaan näin voimme mennä eteenpäin ja näin luomme vahvan häiriö, häiriötä sietävän järjestelmän, joka toimii kentällä. Kyseessä on ollut tähän mennessä epäonnistuminen ja puutteellinen järjestelmä. Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus muuttaa tilannetta. Ja voitte uskoa minua, Eurooppa tarvitsee tätä. Ja tässä on niin paljon pelissä. Kyseessä on koko unionin uskottavuus. Me olemme sitoutuneita siihen, että pyrimme tekemään parhaamme. Ja nyt haluaisin kiittää teitä kaikkia jatkamme vuoropuhelua keskuudessamme ja työstämme näitä kompromissitarkistuksia, mutta haluaisin tässä vaiheessa kiittää teitä kaikkia teidän työstänne ja tarkistuksistanne. Äh, palatkaa sitten, jo, no ei joulu, mutta pääsiäisen jälkeen, oho, olenpa vähän edellä aikaani tässä, niin pääsiäisen jälkeen palataan, levätkää hyvin pääsiäisenä ja äh, lukekaa hyviä kirjoja ja tehkää jotain ihan muuta kuin politiikkaa niin, että voimme palata tuorein mielin ja tuon pääsiäisloman jälkeen meillä on sitten uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä oikein. Ihanaa pääsiäislomaa teille kaikille. Thank you very much. Thank you. Suuret kiitokset. Kiitokset näistä toivotteluistakin. The, to the next point. Menemme seuraavaan kohtaan, kohta numero 15. Turvallisia alkuperämaita koskevan EUn yhteisen luottelon laatiminen kansainvälisen suojelun myöntämisestä tai poistamisesta koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi. Hyvät kollegat. Niin, todella. Seuraavana asiana on tämä kansainvälinen suojelu, turvalliset luet, maat. Silvi Guillaume on esittelijä. Meillä on useita varjoesittelyiden kokouksia ja teknisiä kokouksia pidetty viime kuussa ja, ja nyt on kyllä yllättävää, että Neuvosto on hiljattain ilmoittanut päätöksestä keskeyttää kes- keskustelut toistaiseksi niin, että jatkettaisiin keskustelua näistä turvallisista maista eh, samassa yhteydessä, kun käsitellään eh, turvapaikkamenettelyasetusta ja käytetään siitä kolmikantaneuvotteluja. neuvotteluja Libevaliokunnan puheenjohtajana olen hyvin pahoillani tästä päätöksestä. Se ei noudata toimielinten välistä, välisiä velvoitteita eikä mm, ole linjoilla perussopimuksiemme kanssa eikä nykykäytännön kanssa. Edustaja Guillaume on laatinut työasiakirjan ja selvittänyt siinä kantansa. Annan hänelle e, ensin puheenvuoron, tämän jälkeen Maltan puheenjohtajavaltiolle, tämän jälkeen esittelijät ja muut jäsenet, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, sen saavat. Edustaja Guillaume, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt kertoa neuvottelujen tilanteesta Eli kyse on siis turvallisia alkuperämaita koskevasta unionin luettelosta. Vähän laajemmin ajateltu katsottuna, niin Libe-valiokunnan on pitänyt käsitellä erilaisia lainsäädäntökysymyksiä turvapaikkahakemusten ja muiden asioiden osalta, ja ne vaikuttavat tähän asiaan sekä sisällöllisesti että menettelyihin liittyen. Ja live-valiokunta heinäkuussa 2016 esitti kantansa eh, siitä, että neuvoston kanssa aloitettaisiin keskustelu tällaisesta osittaisesta toimivaltuudesta. Eh, kyse on näistä seitsemästä maasta, jotka komissio oli nimennyt eh, turvallisiksi maiksi Albania, Bosnia, Herzegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Turkki olivat nuo maat. Turvapaikkaviraston suosituksen mukaisesti. Ja nyt sitten pitäisi käsitellä tämän luettelon rakennetta. Ja siinä on neljä perusperiaatetta. Ensinnäkin kansallisten luetteloiden suhde unionin luetteloon. Sitten se menettely, jonka mukaisesti maa katsotaan, määritetään äh, turvalliseksi maaksi. Ja kolmanneksi, miten luettelot voidaan päivittää, jos esiintyy jotain kiireellisiä tarpeita. Ja sitten muita asioita. Meillä on ollut kolme varjoesittelijöiden kokousta ja kolmikantaneuvotteluja. Metodologian puolesta asiat ovat edenneet hyvin, eli miten tällainen maa määritetään, miten se lisätään luettelolle ja sitten tämän tästä luettelosta poistaminen, jos maan tilanne heikkenee yllättäen. Sitten perusoikeuksiin ja yhdenmukaistamiseen liittyvissä asioissa on ollut enemmän ongelmia. Toisin kuin Euroopan parlamentti, niin neuvosto on todella halunnut pitää kiinni siitä, että yhtä aikaa voidaan käyttää kansallisia luetteloita ja unionin luetteloa turvallisista alkuperämaista. Ja sitten tässä on riskinä se, että että näihin luetteloihin lisätään maita, jotka eivät täytä kriteerejä tällä hetkellä. Tämä liittyy perusoikeuksiin myös, koska neuvosto ei ole halunnut halunnut tässä noudattaa meidän esittämäämme menettelyä. Kiitän varjoesittelijöitä. On melko hankalaa luoda tällainen unionin tason luettelo, jollei puhuta siitä, millaisia seuraamuksia sillä on menettelyllisesti niiden maiden osalta, jotka luetteloissa ovat. Monet varjoesittelijät käsittelevät myös muita turvapaikkakysymyksiä. Ja nyt kaikki tietävät, että tästä pitäisi tulla pakollinen luettelo. Tähän astihan se on ollut vain vapaaehtoinen menettely. Ja heinäkuussa 2016 haluttiin parantaa turvapaikanhakijoiden tilannetta ja tasapainottaa heidän olosuhteitaan. Se liittyy voimakkaasti perusoikeuksiin. Me tiesimme, että neuvottelut olisivat hankalia, Odotimme silti turvapaikkaviraston lausunnon julkaisua. Helmikuussa sitten saimme vihdoin tuon julkaisun käsiimme. Ja koska nämä raportit ovat olleet riippumattomia ja hyvin kattavia, ne pitää huomioida työssämme. Sisällöstä voin sanoa, että erityisesti Turkin osalta nämä perusoikeusviraston näkemykset ovat yksiselitteisiä. Koko ajan tässä on esitykset vain kaventuneet entisestään ja myös Euroopan parlamentin kanta on heikentynyt. Me olisimme halunneet varjoesittelijöiden kanssa saada tämän hyvällä tavalla vietyä loppuun, vaikkakaan emme ole kovin paljon edistyneet tässä lisää. On paljon esteitä, joita ei voida ehkä ylittää. Puheenjohtajavaltio kertoi maaliskuun alussa, että neuvostot eivät en, ne, jäsenvaltiot eivät enää halunneet keskustella tästä, vaan halusivat viedä tämän tämän ihan erityiseen menettelyyn. Ja ehkä jos tämä menisi tähän asetusmenettelyyn, niin sitten voitaisiin mahdollisesti myös muuttaa tätä asetusta. No, olemme todella pettyneitä siihen, että tämä tulos jää näin laihaksi, mutta tärkeintä on varmistaa se, että libevaliokunnan kantaa noudatetaan – niin, että äänestystulos on mahdollisimman selvä. Täytyy myös korostaa hyviä asioita. Tämä asiakirja on laitettu parlamentin verkkosivuille ja myös kollega Ferraran kanssa me noudatamme heinäkuun kantaamme ja varjoesittelijät tulevat järjestämään kokouksia siitä, miten näihin turvalliseksi määriteltyihin maihin pitää suhtautua. Näin tehdään tulevina kuukausina ja haluaisin myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja ryhmäni avustajia, jotka ovat myös tehneet hyvin paljon työtä näiden neuvottelujen aikana. Tässä kaikki, mitä halusin tästä asiasta sanoa. Kiitos. Thanks. Uh, now I... Kiitti nyt. Haluaisin antaa puheenvuoron Anna Apelal Maltan puheenjohtaja edustajana. Kiitos puheenjohtaja, hyvät esittelijä. Mahdollisuudesta selittää neuvoston kantaa tärkeään asiaan. Aloittaisin ilmaisemalla arvostukseni esittelijä- ja varjoesittelijöitä kohtaan ja Slovakialle, kun se puheenjohtajamaana otti asian omakseen trilogeissa. Parhaista ponnistuksista huolimatta mutta kolmikantaneuvottelussa päädyttiin umpikujaan monissa tärkeissä asioissa. 2016 heinäkuussa asetuksen hyväksyminen asetti asian siihen kontekstiin, että nykyinen direktiivi korvataan asetuksella. Otettiin huomioon myös yhteisen turvapaikkajärjestelmän laajempi uudistus aiemmin tänä vuonna, kuten esittelijä jo selitti. Minua lähestyi esittelijä, joka selitti, että hän haluaa pitää viimeisen trilogin neuvoston kanssa, jotta saataisiin kahdesta asiasta sopimus. Järjitysmekanismi ja muut asiat sitten jäsettäisiin asetusneuvotteluihin. Esittelen sitten valmistelevassa elimessä tämän asian ja Harkintojen ryhmä päätti, että olisi asianmukaisempaa jatkaa neuvotteluja turvallisista alkuperämaista trilogian yhteydessä asetuksesta. Tämän myötä lainsäätäjät voisivat käydä keskustelut koko lainsäädäntövälineen uudistuksen kontekstissa jättäen huomioon koko tulokejärjestelmän yleisen uudistuksen, jotta saadaan parempi johdonmukaisuus aikaan. Neuvoston mandaatti Mielessä pitää kirjoitin esittelijälle ja Rova Ferrara asetusesittelijälle selittääkseni, että Malta oli saanut mandaatin lykätä keskusteluja tältä erää niin, että palataan keskusteluihin yhteisestä luettelosta trilogian yhteydessä turvapaikka-asetuksesta. tuleva maa voi arvioida päätöstä uudelleen, jos katsoo tarpeelliseksi. Olen kirjannut ylös ilmaissut kannat arvoiselta esittelijältä. Vien tämän takaisin asiasta vastaavaan neuvoston valmistelevaan elimeen. Kiitos. Kiitos. Varjoesittelijöitä täällä ei ole, joten haluaisin antaa puheenvuoron Rova Metsoralle. Our shadow. Uh, Kiitoksia, olen täällä Rashida Dati varjoesittelijämme sijaan ja esitän uh, kommenttimme koskien tätä menettelyä. Ensinnäkin periaatteesta tämä yhteinen luettelo turvallista alkuperämäistä on yksi väline, jota voimme käyttää, jotta voimme um, uh, yrittää pärjätä tämän maahanmuuttopaineen kanssa monissa jäsenvaltioissa. Edelleenkin tuemme tällaisen luettelon perustamista ja todella Olemme pahoillamme siitä, että sopimusta ei ole vielä saatu aikaan. Luotamme IPR-neuvottelusta vastaavien kollegoiden menestykseen. Toivotamme onnea tässä moni, tämän monimutkaisen ja tärkeän välinen kanssa. Haluaisin kuitenkin vielä korostaa, että tämä epätavallinen menettely herättää kysymyksiä. Edelleen ihmettelemme, kuinka yhteinen luettelo laaditaan mikäli sopimukseen päästään, niin pääneuvotteluissa eikä sekään ole vielä selvää. Rashidati on täysin käytettävissä ne ja voi todella tätä yhteistä, tämän yhteisen luettelon että tehdä työtä ja, ja, ja tukea kaikkia IPR-asian kanssa työskenteleviä kollegat. Okay, uh, uh, Mrs. Seuraavana Ruva Kiange. Grazie. Eh, io condivido perfettamente. Kiitoksia. Olen aivan yhtä mieltä tästä analyysistä ja ehdotuksista, joita kollegani Silvi esitti. Tästä asetuksesta ei voida keskustella käsittelemättä ihmisoikeuspuolta. Minun nähdäkseni tämä asia on niin tärkeä, että emme voi sulkea näin tärkeää asiaa määrittelemättä asianmukaisesti, mitä kriteerit ovat ja keskustelematta näiden maiden kanssa, jotka mainittu täällä. Täällä on muun muassa joitakin maita, kuten Turkki, jotka on mainittu, jotka jatkuvalla tavalla rikkovat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia jos tämän kaltaisia maita pannaan turvallisten maiden listalle, niin kyllä tästä pitäisi puhua. Minä tuen kollegan tekemää ehdotusta ja todella toivon, että direktiivistä käytävien keskustelujen aikana voitaisiin saavuttaa edistystä, mutta, mutta on todella tärkeää ottaa kaikkien poliittisten hankkeiden ytimeen ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Kiitoksia. Okei, okay, like to okay, nyt haluaisin kysyä komissiolta. Haluaisikin joku komissiosta pitää puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Chair, for the floor. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Komissio on pitänyt ehdotuksen pöydällä ja nyt se on sitten lainsäätäjien käsissä edetä tässä asiassa. Kiitos. Okei, okay. okay, sitten Rova Arbiol, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia. Luettelu turvallisista maista on merkittävä osa uutta turvapaikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa Euroopan unionissa – Meillä ei vielä ole tällaista turvallisten maiden luetteloa, mutta meillä on esimerkkejä siitä, kuinka neuvosto ja komissio ovat toimineet tähän mennessä. Meillä on Turkki esimerkkinä. Turkki on maa, jota on pidetty turvallisena maana, mutta kuitenkin on niin, että pakolaislapset ovat siellä tekstiilitehtaissa kymmenvuotiaasta eteenpäin. Varmaan yhtä turvallinen maa on Afganistan, Meillähän on sinne sopimuksia, voimme sinne palauttaa pakolaisia, koska pidämme Afganistania turvallisena, vaikka kyseessä on maa, joka on väkivallan kourissa ollut jo vuodesta 2001 alkaen. Turvalliset maat on nyt käsite, jota komissio käyttää ne niin, että emme kantaisi vastuuta pakollisten vastaanottamisesta ja niin, että emme täyttäisi velvollisuuksemme, jotka ovat kansainvälisen oikeudenmukaisia. Tätä käsitettä käytetään myös turvapaikkakäsitteen vääristämiseksi. Se pitäisi olla yksilöllinen oikeus. Kun meillä on nyt tällainen turvallisten alkuperämaiden mm, käsite, niin siitä tuleekin kansallinen mm, käsite ja voidaan kieltää kansallinen su- suojelu henkilöltä Geneven yleissopimuksen mukaisesti. Me vastustamme jyrkästi jo tätä turvallisten alkuperämaiden käsitettä ja tällaista luettelua turvallisista maista, koska mielestämme tämä on kansainvälisten sääntöjen ja Geneven sopimuksen vastaista. Thank you. Uh... Kiitos. Haluaisin kysyä esittelijältä, haluaisitteko tehdä johtopäätöksen keskustelusta? Je veux bien, mais je vais conclure. No, kyllä, haluan, mutta hyvin lyhyesti ihan muutama sana vaan. Ensimmäinen sana on virhe. Tässä asiassa pitää välttää kaikki virheet käsitteiden suhteen. Myöskin strategiset virheet on vältettävä. Ja en nyt selitä tätä sen tarkemmin, mutta mielestäni tässä on tehty joitakin strategisia virheitä tämän, asetu, tämän asian suunnittelussa. Toinen asia on peruuttaminen. Jos tässä asiassa nyt peruutetaan, niin se ei tätä ongelmaa ratkaista, ja tämä todellisuus on huomioitava. Kolmas sana on määrä tietoisuus. Tässä pitää toimia määrätietoisesti ja toivottavasti kaikki neuvottelijat ovat tässä nyt yhtä määrätietoisia kuin muissa asioissa. Kiitos. Hey, thank you, thank you. Kiitos puheenvuorostanne ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Sitten kohta 16. Tälle on 15 minuuttia. Hyvät kollegat, 5. heinäkuuta 2016 Euroopan unionin komissio esitteli ehdotuksensa neuvoston päätökseksi monivuotisesta toimintakehyksestä perusoikeusvirastolle 2018-2022. Monivuotinen kehys, joka hyväksytään joka viides vuosi, määrittelee viraston toiminnan temaattiset osa-alueet. 28. marraskuuta neuvosto hyväksyi päätösesityksensä, joka odottaa lopullista hyväksyntää parlamentin hyväksynnän kautta artiklan 352 perusteella. Neuvoston puheenjohtaja esitteli päätösluonnoksen kokouksessa 31. tammikuuta ja tänään rovamme Linar esittelee suositusluonnoksensa. Olkaa hyvä Rova Linar. Kiitos, kiittäisin Maltaa puheenjohtajana. Se on ottanut asian omakseen. Komissiota kiitän yhteistyötä ja varjoesittelijöitä tuesta. Kuten äh, on aiemmin mainittu, niin pahoittelen kovasti, että neuvostossa ei ole sopua siitä, että temaattiset alueet poliisiyhteistyötä ja oikeusalan yhteistyöstä rikosasioissa otettaisiin uuteen kehykseen. Poliisin ja oikeusalan yhteistyön mukaan ottaminen toimintakehykseen ei pelkästään ottaisi huomioon kentän tarpeita, vaan myöskin mahdollistaisi, että virasto tarjoaisi kattavia analyysejä omasta aloitteestaan aloilla, jotka ilmeisestikin ovat merkittäviä perusoikeuksien kannalta. Se lähettäisi myös viestin, että EU välittää perusoikeusnäkökohdista poliisi- ja oikeusyhteistyössä mukaan lukien rikosasiat. Sitä varmastikin toivotaan ja sitä varmasti odottavat sekä kansalaiset että ihmisoikeusalan ihmiset. Tämä tuli viraston kuulemisissa esiin. Kuitenkin nyt kun toimintakehitystä ei ole vuoden 2018 alussa, niin toimisto voisi vain toimia, jos toimielin erityisesti pyytää eikä omasta aloitteestaan. Tämä ei ole meidän intressimme ja sitä pitäisi välttää, jotta mekanismi voidaan päättää ilman, että heikennetään viraston toimintaa. Olen lähtenyt rakentavaan vuoropuheluun sekä komission että neuvoston kanssa ja päädyimme sopimukseen. Kun molemmat toimielimet ovat valmiita lähtemään mukaan siihen, että huolellisesti perussäädöstä harkitellaan ensinnäkin, että korvataan viittaus Euroopan yhteisöön, jolla virastot perustetaan perusoikeusvirasto, viitataan Euroopan unioniin. Laajennetaan soveltamisalaa perusoikeusviraston toimivaltuudessa, otetaan mukaan myös aiemmat kolmannen pilarin asiat, poliisiyhteistyö ja kolmanneksi parannetaan menettelyjä hallinnolle ja viraston toiminnolle. Neuvosto ja komissio ovat saaneet kehotuksen arvioida uudelleen liitteitä. Haluaisin myös kertoa väriesittelyille ja pyytää heiltä tukea siihen, että tulisi päätöslauselman sisältävä lausunto mini-täysistunnossa toukokuussa, jotta parlamentti voisi ilmaista kantansa muiden toimielimetteiden ohella. Kiitos kovasti. Kiitos. Nyt haluaisin pyytää komission edustajalta Rova Luisa Krinkunelta puheenvuoro. Alkaa hyvä. Thank you, Chair, um, for giving... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta puhua. Täällä haluaisin antaa seuraavan lausuman komission puolesta. Komissio on pahoillaan siitä, että ei ole päästy sopimukseen koskien uusien temaattisten alueiden mukaan ottamista koskien rikosasioista koskevaa poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä tähän prosessikasviraston monivuotisen toimintakehykseen 2018-2022. Komissio muistuttaa sitä, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa näistä on tullut osa unionin lainsäädäntöä ja näin ollen ne on katettu viraston valtuuksella 3.1.168.2007 neuvoston asetuksen, asetuksen mukaisesti, mikäli näitä asioita ei oteta mukaan tähän monivuotisen toimintakehykseen kyseisellä ajanjaksolla perusvirasto voi edelleen toteuttaa tehtäviin, tehtäviä näillä alueilla, mikäli Euroopan parlamentin neuvosto tai komissio sitä pyytää artiklan 5.3 mukaisesti koskien tätä samaa neuvoston asetusta, jonka äsken mainitsin. 2017 perusvirastoon kohdistettiin ulkoinen arvio ja ja komissio esitti suosituksia parlamentille neuvostolle ja ETS-kolle sekä alueiden komitealle ja näistä tehtiin myös julkisia. arviointia kertomuksen arvioinnin jälkeen komissio voi tehdä muutosehdotuksia tähän asetukseen 168-2007, mikäli se pitää niitä tar- tarpeellisina artiklan 3.1.2 mukaisesti. Kiitos. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron rouva Misi Grimarille. Hän edustaa Maltaa puheenjohtajamaata. On behalf the presidency. Iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää esittelijää ja puheenjohtajaa, puheenjohtaja valtio Maltan mielestä ja 13 artiklan 3 ja 4 kohdan 168 asetus on tässä käsittelyssä ja perusoikeusviraston työstä. 2000 komissio aivan oikein esitti tämän 31 artiklan mukaan asetuksessa komissio ottaa huomioon erilaista aviointiraportit raportit, jotka perusoikeusvirasto esittää. Ja nyt pitää tehdä asetuksen muutoksia, jos se on komission mukaan tarpeen. Neuvosto on samaa mieltä siitä, että muutosehdotuksia asetukseen täytyy käsitellä tarkasti ja kyse on näistä kohdealoista yhteistyöstä erityisesti rikosasioissa. Neuvosto on myös sitä mieltä, että kaikkia parannusehdotuksia on muutettava, on huom- kaikki parannusehdotukset on huomioitava liittyen hallintorakenteiden parantamiseen. Kiitos. Kiitos. Sitten olen keskustelun. Roberto Metsola EPPstä. Kiitos Barbara herra Najin korvaan keskustelussa. Kiitos Salvaan Milinar, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää sitoutuneesta työstä. Kiitokset kaikille, jotka asian käsittelyyn osallistuvat. Perusoikeusvirasto on voimavara toimielimille se lisää jäsenvaltioiden asiantuntijoita, antaa neuvoja, tukea, täydentää jokapäiväistä työtä epp esittelijänä. Herra Natch on sitä mieltä, että tällä hetkellä ei ole oikeus perustaa, muuttaa tai lisätä toimivaltuuksia virastolle monivuotisen kehyksen kautta. Kuitenkin hän tukee täysin esittelijää ja on samaa mieltä siitä, että ratkaisu pitäisi löytää, jos tahtoa ja hyvää tahtoa toimijoiden välillä on. Kiitos. Thank you for... Kiitos näin konkreettisesta lausunnosta. Rova Zippel. S ja D. Kiitoksia valitettavasti varjoesittelijämme Soora ja Post ei päässyt paikalle tänään, joten minä puhun hänen puolestaan. Haluaisin kiittää esittelijän, ne, hetkinen, ensiksi. Haluaisin, halu, hän halusi kiittää esittelijältä äh, näistä suosituksista ja, ja myös mustalaisuusvastaisuuden äh, esille ottamisesta. Tämä on erityistyyppinen äh, rasismin muoto, joka johtaa syrjintään ja joka liittyy kotouttamiseen ja romanin kansan integroimiseen. Haluaisin kiittää Milneriä siitä, että hän on painostanut neuvostoa ja komissiota siitä, että he antaisivat yhteisen kirjallisen julkilausuman ja sitoutuisivat siihen, että muutettaisiin eh, tämän viraston eh, Me tarvitsemme dataa ja suosituksia, jotka koskevat eh, oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa myöskin kaiken tämän pohjalta meidän ryhmämme tukee esittelen ehdotusta, jonka mukaan annetaan hyväksyntä neuvoston päätökselle, mikäli sekä komissio että neuvosto pitävät kiinni lupauksista. Uh, thanks and uh, Mr. Skripek. Kiitos, että herra Skripek. I would like to thank all... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka tätä asiaa ovat työstäneet. Ja haluaisin kertoa, että ECR tukee neuvoston kantaa siitä, että perusoikeusviraston toimivaltuuksia ei pitäisi laajentaa. Se valvoo EU:ssa perusoikeuksia ja se tekee sen jo tehokkaasti. Se käyttää parhaita tutkimusmenetelmiä jo hyväkseen, enkä näe tarvetta muuttaa. Nykyiset kohdealat pitäisi säilyttää, mutta tässä esittelijä on halunnut laajentaa perusoikeusviraston perustamisasetusta. Me emme tue tätä ja siksi esitämme sen mukaisesti myös tarkistuksia. Kiitos. Mrs. Lunacek. Kiitti esittelyvä Lunacek. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä kovasti kovin kunnianhimoisesta lähestymistavasta. Hän yrittää painostaa neuvostoa, jotta se etenisi mukaan lukien oikeusalan yhteistyö rikosasioissa ja poliisiyhteistyö oikeudellisen yksikön lausuntomme mukaan. Useimmiten meistä mukaan se olisikin oikea asia tehdä. Mutta ennen kuin te näin teen, niin esittäisin perusoikeusvirastoa sinänsä tai tukisin kovasti. He ovat kehittyneet toimielimenä Korkeintason asiantuntijuutta tulee sieltä myös meidän työmme tueksi, vaikka jotkut ovatkin vielä sitä mieltä, että EU-maisemassa heidät, heitä ei pitäisi ottaa huomioon. Olen iloinen siitä, että heitä ei voi yleen katsoa. Siinä enää on enemmistön kanta. Sieltä tulee niin tärkeitä tutkimuksia ihmisperusoikeuksista, monista syrjityistä ryhmistä, kaikista syrjityistä ryhmistä mantereella jäsenvaltiokohtaisesti. EU-tasolla, oli kyse sitten HLBT-ihmisistä, romaaneista, turvapaikka-asioista, rajaa, maahanmuutto, tietosuoja, lasten oikeudet, oikeussuojan saatavuus niin edelleen. LIBE-valiokunta ei voisi edes tehdä työtään tai työtä yleensäkään ilman perusoikeusvirastoa. Siinä mielessä arvostan sitä, mitä mietinnössä sanotaan, jossa tehdään selväksi, että perusoikeusvirastoa tarvitaan – jopa vihreinä ja monet muutkin, niin haluaisimme, että toimivaltuus olisi vahvempi. Jatketaan kamppailua sen puolesta, mutta siltikin hyväksyn myös sen, mitä esittelijä pyyti, tuetaan liitettä, josta on neuvoteltu. Ja neuvosto tarkastelisi, niin kuin on sanottu, että miten neuvosto voisi päästä eteenpäin. Toivon, että aika lähitulevaisuudessakin oikeusalan yhteistyö ja poliisiyhteistyö olisi mandaatissa mukana, joten pahoittelen, että se ei ole niin kuin on nyt, mutta ryhmämme puolustamme hyväksyntä tälle. Kiitos. Thanks. Kiitti. Sitten Rova Spinelli, olkaa hyvä. Ringrazio Angelica Haluaisin kiittää Angelika Mlineria tästä rohkeasta työstä, jota hän on tehnyt, ja tuen täysin näitä suosituksia joita hänen mietintöluonnoksessaan esitetään. Kaksi asiaa minullekin ovat hyvin ratkaisevia, kuten esittelijällekin. Ensinnäkin, minusta on aivan välttämätöntä, että perusoikeusvirasto voisi ottaa mukaan nämä te- temaattiset alueet ja, ja niiden, niihin luku, luku, lukeutuisi myös romanikansan kantauttaminen seuraavassa monivuotisessa toimintakehyksessä. Näin voitaisiin vahvistaa mustalaisuusvastaisuuden välttämistä ja rasismia sekä mm, romanikansan syrjinnän perussyitä Mielestäni olisi myös hyvin tärkeää uuteen monivuotisen toimintakehityksen ottaa mukaan eh, oikeudellinen yhteistyö ja poliisiyhteistyö ei ainoastaan siviilikysymyksissä, vaan myös rikosasioissa. Näin voitaisiin ottaa työhön mukaan kysymykset, jotka ovat yhä tärkeämpiä Euroopan turvallisuudessa, terrorismi, mafian torjunta, petosten torjunta ja niin edelleen. Ottaen huomioon viimeisimmät lainsäädännölliset ja poliittiset ehdotukset koskien tor- terrorismin torjuntaa, ja ottaen huomioon kyseisen politiikan vaikutuksista, vaikutuksista niillä saattaa olla yksittäisiä yksilöiden yksityisyyteen, tiedonsuojaan ja mukaan lukien myös eh, ala, pakolaisten ja alaikäisten pakolaisten tilanne. Kaikki tämä huomioon ottaen mm, pidän itse ja kansalaisjärjestöt pitävät hyvin tärkeänä, että perusoikeusvirasto voisi tehdä omasta aloitteestaan näistä aiheista tutkimuksia. Itsekin olen hyvin pahoillani siitä, että neuvosto ei ole vielä päässyt sopimukseen näiden alueiden mukaanottamisesta perusoikeusviraston toimintakehykseen, mutta koskaan ei pidä kuitenkaan luovuttaa. Ja tästä syystä luotan vahvasti me vaikutusvaltaamme neuvoston suuntaan. Ja olen enemmän kuin vakuuttunut siitä, että Angelikalla on kyllä rohkeutta ja kykyä viedä eteenpäin tätä taivuttelutyötä, joten hänellä on kaikki tukeni. Kiitoksia. And at end, uh, uh Mrs. Kienge. Lopuksi Rova Kienge. Grazie. Kiitos. Aluksi minäkin kerron, että tuen täysin esittelijä ja suhtaudun myönteisesti eh, siihen, mitä ryhmäni on myös tukeakseen esittänyt. Haluaisin kuitenkin muistuttaa perusoikeusvirastolle, mutta myös kaikille niille, jotka tällä alalla työskentelevät, että meillä on nyt hyvä rasismin vastainen strategia ja se täytyy koskea kaikenlaista syrjintää ja on hyvin vaikea löytää eh, sitä kirjallisuudesta. Syrjinnästä pitää puhua, erityisesti afrikkalaistaustaisten eh, afrikkalaiset taustaisiin kohdistuvasta syrjinnästä, afrofobiasta. Ja me tarvitsemme siksi hyviä vastauksia ja unionin reaktioita, mutta meidän pitää määritellä, että tämä koskee kaikkia syrjinnän muotoja. Jos jätämme yhdenkin ulkopuolelle, niin sitten tällä ei ole enää mitään merkitystä. Ja haluan nyt kiinnittää huomionne profilointiin. Tämä koskee erityisesti afrikkalaistaustaisia ihmisiä, jotka on hyvin helppo tunnistaa ulkoisesti ja usein heihin kohdistetaan profilointia. Ja nyt minä pyydänkin, että tämä on otettava huomioon. Täytyy huomioida se, että afrofobia on olemassa, vaikka siitä ei paljon puhutakaan. Ja afrikkalaistaustaisiin suhtaudutaan syrjivästi ja haluan, että se tässä huomioidaan. Kiitos. Thanks. I would like to ask Angelika Mlinaru. Haluaisin kysyä Angelika Linarilta, haluatteko esittää johtopäätökset? No kiitos näistä kaikista ystävällisistä sanoista ja tuesta. Ja itse asiassa tuntuu siltä, kun epäonnistua ei voi, joten sitäkin enemmän pitäisi yrittää onnistua. Thank you. Uh, I would like to... Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että määräaika Tarkistusten jättämiselle on 20. huhtikuuta 2017 kello 15. Huomioikaa, että AT4AM-väline ei ole käytössä, kun tämä on hyväksyntämenettely. Joten sihteeristö lähettää yksityiskohdat sähköpostitse. Korjaukset täytyy jättää sananmukaisesti. Kiitos, toivotan teille hyvää ja onnellista pääsiäisaikaa. Kiitos. Do you know that we continue on this afternoon at three? <laughs> Thanks.